So, good morning, colleagues. Let us start. No niin, hyvää huomenta. Aloitetaanpas. Tervetuloa tähän meidän kuulemisen toiseen päivään. Nyt keskustelemme Iranin tilanteesta. Olette varmaankin seuranneet uutisia. Ruhani uusi presidentti on eilen New Yorkissa YK täysistunnossa viestittänyt uudistuksista, muun muassa ydinasepuoleen liittyen. Ja pari viikkoa sitten valiokuntamme kokouksessa ilmoitettiin, että Nasar Suhutin ihmisoikeustaistelija ja muutama muukin vanki on vapautettu vankeudesta. Ja tämä on erittäin myönteinen uutinen. Ja me todellakin toivomme, että muitakin konkreettisia parannuksia tapahtuu ihmisoikeuspuolella Valitettavasti liian monia poliittisia vankeja on Iranissa pidätettynä. Teloituksia toteutetaan myös alaikäisiä, teloitetaan vankiloissa ihmisiä, kidutetaan, vähemmistöjä sorretaan, naisia sorretaan, joten luettelo on hyvin pitkä, joten me voimme vain rohkaista ja vaatia Irania, mitä se nyt sanoisin, että he toimivat myöskin sanojensa mukaisesti, eli että ihmisoikeustilanne maassa paranisi. Tämänpäiväisessä Iran kuulemisessa keskustelemme kahdesta asiasta. Yksi liittyy vähemmistöjen asemaan. Tässäkin yhteydessä ja nähtäväksi, miten maan presidentti muuttaa tilannetta. Ja Marino Gustahin, hän tulee täällä kertomaan meille tästä asiasta. Ja toinen asiakokonaisuus liittyy tilivelvollisuuteen ja totuuteen. Vuosina, vuonna 88 tuhannet vangit surmattiin vankiloissa. Tämä oli hyvin synkkä aika, kausi, ja nyt tästä on kulunut jo 25 vuotta, ja Iranin viranomaiset eivät ole vielä tunnustaneet tätä faktaa ja eivät edes halua antaa mahdollisuutta tällaisten muistotilaisuuksien järjestämiselle. Ja minä todellakin kiitän Eurofersia siitä, että meillä on nyt mahdollisuus keskustella kolmen ihmisen kanssa, jotka tietävät asiasta enemmän. Mercedes Mursidi, Ralph Kaabi ja Mido Memanpur – ovat täällä vieraanamme ja he tulevat kertomaan meille näistä kysymyksistä ja muun muassa vuoden 1988 vankilasurmista. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Marino Gustahin. Ehkäpä olette jo kuulleetkin, että täällä on parlamentin kuvausryhmä läsnä jonkin aikaa ja koko kokous menee suorana lähetyksenä myöskin nettiin. Kollega Kustahin, olkaa hyvä. First of all, Kiitos arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aluksi kiittää Irpan parlamentin valtuuskunta, joka vastaa Iran suhteista, sekä myöskin ihmisoikeusalevaliokuntaa siitä, että olette kutsuneet UNPO tänne jälleen kerran puhumaan tänne valiokuntaan. Toivon mukaan pystyn kertomaan teille ajankohtaisia tietoja vähemmistö- ja ihmisoikeustilanteesta Iranissa. Ja tänään erityisesti haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka liittyy vähemmistöryhmien ongelmiin Iranissa, sillä itse asiassa vähemmistöt ovat enemmistö maan väestöstä. Ja kuten varmasti tiedätte, UNPO edustaa äh, näitä eri äh, vähemmistöryhmittymiä äh, Iranissa, jotka ovat kurdit, balutsit, ahsavi-arabit ja turkmenit ja aserit eri osissa maita. Ja tiedätte, että Iranin tilannehan on poliittisesti hyvin herkkä ja mm, Ruhani vaalikampanjan aikana puhui tällaisesta siviilioikeuksien peruskirjasta, jossa myöskin vähemmistöille taattiin parempia oikeuksia ja samoin myöskin oppositiopuolueille. Lisäksi myöskin puhuttiin siitä, että uskonnon sukupuolen ja rodun pohjalta mitään syrjintää ei suoritettaisi. Mutta tällä hetkellä Iranilla on vielä paljon haasteita, mukaan lukien myöskin ne kysymykset, jotka liittyvät UNPON alaan, ovat vielä ratkaisemattomia. Ja tämä johtuu siitä, että Ali Khamenei, korkean johtaja Iranissa, jolla on lopullinen päätösvalta keskeisissä kansainvälisissä ja kotimaissa asioissa, on tässä asiassa päättävä henkilö. Ja nyt kysymyshän on tietysti kaikkein tärkeimmistä demokraattisista oikeuksista ja mitään alibia tietenkään ei parlamentilla tai Euroopan unionilla ole, että tällaisia näkymiä tarkastellaan. Valta on edelleen vallankumouskaartin käsissä ja Ajatolla Kamenein käsissä eikä herra Ruhanin käsissä ja olen iloinen näistä äskettäisistä tapahtumista, kuten puheenjohtaja tässä aivan oikein totesi. Mutta tilanne siis Iranissa on edelleen hyvin vakava. Jatkuvasti pyritään assimiloimaan vähemmistöjä ja tällä tavalla suitsitaan maan vähemmistöryhmien oikeuksia, kulttuurisia ja kallaisia oikeuksia. Farsi tietysti on pienen vähemmistön käyttämä kieli farsia, äh, farsi on kuitenkin virallinen kansallinen kieli. Kaikkien muiden kielten äh, julkinen ja virallinen käyttö on kielletty. Äh, ja hallinto e-, estää kaikki arabivähemmistöjen toimet myöskin ja tällä tavalla heidät hiljennetään myöskin kansainvälisissä joukkotiedotusvälineissä. Tähän vähemmistöryhmään kuuluvat opiskelijat lopettavat opinnot jopa 70 prosenttisesti, koska on hyvin vaikeaa olla mukana tunneilla, jotka annetaan toisella kuin äidinkielellä. Myöskin Kurdistanissa Iranin puolella kaikki kurdikieliset tiedotusvälineet ovat kielletyt ja tämä on vaikuttanut siihen, että kenties tämä kieli katoaa lopullisesti. Vähemmistöjen joukossa työttömyys on hyvin korkeata. Erityisesti on muistettava, että nämä kansat asuvat äh, sellaisilla alueilla, joissa on paljon luonnonrikkauksia, muun muassa kun kysymys on juuri ahvasi arabeista ja balutseista, niin näillä alueillahan on varsin paljon öljyä muun muassa. Ja paikallinen väestö kuitenkin näillä alueilla ei pysty hyötymään kuitenkaan näiden äh, luonnonvarojen hyödynnästä. Kaikista vähemmistöryhmistä Iraneissa on tullut selkeitä uhreja äh, tässä toiminnassa kun kuitenkin jatkuvasti vesivoiman hyödyntämisprojektit ja öljyprojektit kasvavat ja samoin myöskin näitä vähemmistöryhmien maita pakko lunastetaan. Työttömyys vähemmistöryhmien keskuudessa on johtanut, on, on, johtuu siitä, että ideologisesta syistä ihmisille annetaan työpaikkoja Tämä liittyy myöskin shia muslimien asemaan, sillä vähemmistöt eivät välttämättä edusta tätä arvostettua, massa arvostettua muslimisuuntausta hallituksissa ja muissa hallinnollisissa elimissä vähemmistöillä ei ole mahdollisuutta olla edustettuina ja tämä vaikuttaa myöskin heidän asemaansa. Haluaisin kiinnittää huomioon myöskin siihen seikkaan, että äh, on erittäin huolestuttavaa, että äh, Azerbaidsanissa ja useilla muilla alueilla ähm, monet äh, ongelmat erityisesti tällainen ähm, erään järven kuivuminen ja saastuminen on todella vakava ongelma alueella ähm, asuville vähemmistöille. Hallinto äh, käyttää tätä vesialuetoimiin tarkoituksiinsa ja äh, tämä on johtanut moniin äh, ongelmiin, ympäristöongelmiin ja se on vaikuttanut myöskin elinkeinoon ähm, elinkeinoihin vähemmistöryhmien keskuudessa. Ja monia vähemmistöedustajia on myös tuomittu vankilaan. Heitä pidetään pidätettyinä tai heitä myöskin surmataan telotuksissa. Heitä vainotaan erityisesti Epäilyt eivät saa tavata myöskään asianajajia ja he eivät myöskään saa mitään oikeudellista apua näiden kuulustelujaksojen aikana. Samoin puhutaan myöskin siitä, että epäiltyjä pakotetaan väärin tunnustuksiin ja heitä kidutetaan, heitä nimitetään terroristeiksi. Ihmisoikeusasianajajat ovat myöskin joutuneet vaaraan, jos he ovat tässä auttaneet vähemmistöjen edustajia. Myöskin jotkut heistä ovat joutuneet jopa 18 vuoden ajaksi vankilaan. Mohamed Savuakavan on Iranin Kurdistanin, ähm, Iranin kurdistanilainen asianajastaja ja hän on saanut brittiläisen lehdistöpalkinnon, mutta kuitenkaan hän ei päässyt tuohon palkintojakotilaisuuteen, koska hän oli tuomittu 10 vuoden vankilatuomioon näin ollen koska siitä syystä, että hänen väitettiin osallistuneen Kurdistanin ihmisoikeustoimintaan, monet, hän, hän kuitenkin aloitti syömälakon protestoidakseen tätä vastaan. Sitten myöskin viisi aserbaidsanilaista vähemmistöedustajaa aloittivat tällaisen oman vähemmistöryhmänsä äh, puoluetoiminnan, mutta heidät kuitenkin tuomittiin vuonna 2013 toukokuussa yhdeksän vuoden vankilatuomioon äh, ja näiden vankien omaiset ovat vahvistaneet, että nämä viisi aktivistia ovat todella tulleet kidutetuiksi niin fyysisesti kuin psyykkisestikin ja äh, ennen kuin heidät siis lähetettiin vankilaan. He tapasivat ensimmäisen kerran asianajansa vain viiden kuukauden vankeuden jälkeen. Ja tarkoituksena on nyt sitten näillä vangeilla, tai heillä oli tarkoitus, he aloittivat syömälakon protestoidakseen tätä tilannetta vastaan. Ja tällä tavalla siis Iranin vähemmistöoikeuksia ei pelkästään vain poljeta törkeällä tavalla, vaan ne on unohdettu täysin. Ja valitettavasti tämä asia ei ole muuttunut viime aikoina. Päinvastoin jatkuvasti tämä asia vaatisi huomiota myöskin täällä Euroopan unionissa, samoin kaikissa muissa kansainvälisissä elimissä. Äskettäisessä YK ihmisoikeusjulkilausumassa puhuttiin siitä, että Arabia, azereja, balutseja ja kurdia vastaan harjoitetaan jatkuvasti syrjintää ja myöskin muita tahoja myöskin siellä syrjitään, joten nyt tarvitaan todella kiireellisesti toimia asian parantamiseksi. Mr. Bustahin. Now... Paljon kiitoksia, herra Bustahin. En nyt muista ulkoa, mutta muistaakseni viimeksi kun laadimme päätöslauselman Iraniin liittyen, niin ihmisoikeusrikkomukset ovat kyllä olleet esillä, ainakin viime vuosien aikana, kun Iranin tilanteesta on keskusteltu. Iran valtuuskunnassa ja myöskin ihmisoikeuksien alivaliokunnassa näitä kysymyksiä on käsitelty ja meillä on useampaan otteeseen ollut mahdollisuus keskustella Iran, YK on Iranin erityislähettilästä tästä maan tilanteesta ja aivan oikeutetusti viittasitte siihen, että toki on hyvä asia, että mitä tulee ydinvoimaohjelmaan, niin positiivista muutosta on ollut havaittavissa, mutta kyllä meilläkin on oma vastuu kannettavanamme ihmisoikeustilanteen tiimoilta. Kuten varmaan tulemme vielä kuulemaan ulkosuhdehallinnon edustajankin suulla sanottuna. Sitten nyt keskustelemme muistoon, tilivelvollisuuteen ja totuuteen ja vuoden 1988 vankila surmiin. Nämä olivat hyvin väkivaltaiset sadat jopa tuhannet saivat surmansa näissä til- tilanteissa. Kollega Mercedes, hän on äitien järjestön edustaja vuonna 1988. Hänen velinsä kuoli ja nyt hän asuu Saksassa. Olkaapa hyvä. Sehän, geehrte Damen und heidän iskurussisiin. Paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Nimeni on Mercedes Mursini, veljeni Murstava Mursini. Oli neljä ja puoli vuotta vankilassa häntä kidutettiin Esvahanin vankilassa ja siellä hänet myöskin hirtettiin. Kun henkilö pidätetään tai hänet teloitetaan, niin se vaikuttaa koko perheeseen. Psyykkiset seuraukset, sielut, koko perhe romahtaa. Isäni murentui tähän suruun ja kuoli vuotta myöhemmin. Äitini taisteli kuolemaansa asti muiden teloitettujen miesten äitien kanssa ja on pyrkinyt selvittämään nämä rikokset. Me yritämme eri järjestöissä, kuten Havaron Mutter tai Surevat äidit järjestöissä käsitellä näitä tapauksia ja selvittää niiden taustat. Lokakuussa 1988 Iranin vankiloissa aloitettiin järjestelmälliset joukkomurhat, siis poliittisten vankien joukkomurhat. 89 vuoden alkuun asti nämä jatkuivat. Tuhannet vangit kärsivät tästä. He olivat vuosien ajoon, ajan vankeudessa Poliittisia vankeja on vapautettu, mutta heidät pidätettiin uudemman kerran 80-luvun lopussa ja sitten heistä ei ole enää mitään tietoa saatukaan. Tänä vuonna kolmihenkinen erityisvaltuuskunta kävi Iranissa ja yksi näistä kolmesta henkilöstä Puhar Muhammadi toimii nykyään Rohanin oikeusministeriössä. Meillä oli kolme kysymystä vangeille. Oletko muslimi? Oletko valmis tuomitsemaan omat tekosi? Oletko valmis paljastamaan muut toimijat. Ja jos vastaa kysymyksiin ei, niin siinä tapauksessa henkilö tuomittiin kuolemaan. Ja nämä kuolemaan tuomitut vangit, heiltä silmät peitettiin ja vietiin hirsipuulle. Jopa kuusi henkilöä hirtettiin samaan hirsipuuhun Siirtäminen tapahtui siten, että kuolemaan tuomittu vedettiin kaulasta hirsipuuhun. Kuolemaa ei, henkilö ei kuollut välittömästi. Jopa 15 minuuttia kesti ennen kuin vanki menehtyi. Noina aikoina Iranin hallitus pyritti peitellä näitä joukkomurhia. Silminnäkijöitä ja perheenjäseniä peloiteltiin ja uhkailtiin, ettei heidän tulisi missään nimessä julkisuudessa kertoa näistä tapauksista. Arvioiden mukaan, siis arvioiden mukaan 4840 henkilöä olisi näiden kuukausien aikana teloitettu. Ja kyse on vain niistä henkilöistä, joiden nimet on saatu perheiltä tai ihmisoikeusjärjestöiltä. Useimmista kaupungeista löytyy vankiloita ja me tiedämme, että niissä joukkoteloituksia toteutettiin. Useimmat perheet pelkäsivät kertoa näistä tapauksista tai eivät olleet laisinkaan yhteydessä ulkomaisiin toimijoihin, joten heidän per- teloitettujen perheenjäsenten nimiä ei voitu saada tietoon. Ihmisoikeusjärjestöt yrittävät varmistaa, että kansainvälinen rikosoikeustuomioistuin käsittelisi nämä vankilarikokset. Kyse on ihmisyyttä vastaan tapahtuneet rikokset ja ne täytyy selvittää riippumatta siitä, milloin nämä rikokset ovat tapahtuneet saanen vielä kerran korostaa, että me olemme olleet erittäin iloisia siitä, että monet vangit vapautettiin viime, viiko, viime viikolla, mutta kuten Lohbiler, Kronberg tai muut tietävät hyvin, niin Iranista löytyy paljon vankeja, kuten esimerkiksi Kuristanista, jotka ovat olleet vankilassa jo 25 vuoden ajan. Me yritämme selvittää näitä asioita ja kertoa niistä suurelle yleisölle, sillä minä en halua, että yksikään perhe joutuu kokemaan sen, minkä oma perheeni on joutunut kokemaan. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ich danke Ihnen, Frau Mosini. Paljon kiitoksia, Rova Mursini. Kiitoksia teille näistä kuvauksista. Nämä olivat brutaaleja joukkosurmia. Ja te lähiomaisena ja koko iranilaisväestö Euroopassa ja muualla Iranin ulkopuolella tekevät tärkeää työtä kun muistutatte meitä näistä tapauksista, sillä vastuuvapautta ei voi olla olemassa, vaikka vastuulliset henkilöt, vastuussa olevat henkilöt olisivatkin valtion tehtävissä. Rauf Kaabi seuraavana. Hän tulee Iranin kurdialueelta alun perin ja hänen kaksi siskoa on teloitettu ja tätä nykyään Vieraamme asuu Ranskassa. Pardon. Madame la présidente, mesdames et messieurs. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat läsnä olevat edustajat, kiitän teitä siitä, että pyysitte minut tänne todistamaan omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani, perheeni kokemuksesta, puhun lyhyesti. Mutta jos haluatte, olen käytettävissä lisäselvityksiä varten. Et että nämä perusoikeudet tunnustettaisiin, niin sitä varten kurdi kansa on osallistunut aktiivisesti Shahin hallinnon kaatamisen vuonna 1979 ja näin ollen monia menetyksiä tuli uusi islamistinen hallinto sitten tämän vallankumouksen jälkeen. Ensimmäisen kuukausien ensimmäisen kuukausien jaksosta pyrkii kaikella tavalla tukahduttamaan murhin ja muin toimin opposition ja näin ollen suuri Iranin Kurdistanin kaupunki Dior Bakar todella joutui kauhistuttavien toimien kohteeksi ja nämä toimet järjesti hallinto, joka oli silloin vallassa Khomeini, Khomeini myöskin määräsi useiden kurdisiviilien kuolemaan, monet kurdisiviilit kuolemaan omassa maassaan. Hän toimi näin omaa kansansa vastaan siis. Ja Kurdistanin kaupungeista tuli säälimättömien taisteluiden näyttämöitä. Sen sairaaloihin tuotiin lukuisia siviilejä, joita olivat haavoittaneet ammukset, ohjukset, hyökkäykset, mutta myöskin hallinnon hylkäämiä sotilaita, jotka olivat todella haavoittuneita, jotka tuotiin siis näihin kurdisairaaloihin saamaan hoitoa. Minun kaksi sisältäni sairaanhoitajia työskentelivät näissä sairaaloissa, siis tuolla täysin sotatoimialueella sijaitsevissa sairaaloissa. Shala ja Nesrin olivat sisarteni nimet. Eräänä päivänä minua tultiin tapaamaan ja kysyttiin sisar, sitä, pyydettiin, että sisareni eivät enää hoitaisi näitä sotilaita, jotka olivat siis suojautuneet tuonne sairaalaan. Ja minä menin tapaamaan heitä Nasrin tuli, oli turhaan yrittänyt saada lääkintähenkilökuntaa elvyttämään erästä henkilöä lapsuuden ystävänsä. Ja huolimatta nyt tästä liikutuksesta, niin liikutuksesta hän sanoi siis, että tämä on sairaala, me hoidamme kaikki henkilöt täällä, mikä sitten onkaan heidän ideologiansa, äh, heidän mm, toimintansa, mitään eroa ei ole, lähtekää siis täältä. Ja minä äh, lähdin pois ja ähm, näitä henkilöitä emme pääse tapaamaan. Meitä kuitenkin olisi kiinnostanut tietää, keitä nämä ihmiset olivat, jotka tulivat Teharinasta ja muista kaupungeista ja tällä tavalla tapoivat äh, siis siviilejä sillä verukkeella, että kysymys on vallankumouksen vastaisesta äh, pesäkkeestä. Kurdistanin kaupungit siis joutuivat hallinnan käsiin äh, yksi toisensa jälkeen. Ja ensimmäisestä päivästä lähtien Shala ja Nasrin olivat siellä. Ensin heidät pidätettiin, sitten heidät karkotettiin kakososaan Irania ja he ovat kuitenkin silloin vielä elossa. Palun jälkeen heidät pidätettiin uudestaan, heidät laitettiin vankilaan, kidutettiin, heitä nöyryytettiin ja lopulta heidät teloitettiin. Kokonainen perhe tuhottiin, mutta valitettavasti tässä emme ole jääneet eristyksiin, emmekä yksin, vaan tämä on jatkunut aivan kuten Merceden kohdalla ja monien muiden kurdien ja arabien ja älymystön edustajien koko Iranin kansan, olipa kysymys sitten Tabrisista tai Teheranista, koko tämän kansan edustajia pidätettiin ja monet heistä todella joutuivat odottamaan kuolemaa vankilaan. En tiedä, onko tämä nyt mikään avaus, mutta en lähde nyt tässä keskustelemaan politiikasta. Olen kuitenkin ne, jos äh, siihen olisi tarve, mutta haluan nyt kuitenkin päättää puheeni siihen, että musta vielä siitä, että nämä kaksi sairaanhoitajaa tekivät vain työnsä, mutta heidät teloitettiin sillä verukkeella, että he olisivat hoitaneet vallankumouksen vastaisia henkilöitä. Kiitos siitä, että kuuntelitte. Thank you, Mr. Paljon kiitoksia, herra Kaabi, näistä kuvauksista, kun kerroitte, mitä sisarillenne tapahtui. Ja kiitokset myöskin siitä tiedosta, että tämä tapahtui tiettyyn hallituksen politiikkaan nojautuen. Ja kun katsotaan näitä eri kärsimysnäytelmiä ja tätä sortoa, jota hallitus on harjoittanut omaa kansaa vastaan, niin on kyllä rohkaisevaa nähdä, kuinka vahvoja iranilaiset ovat sekä kotona että maan rajojen ulkopuolella. Kärsivät kuitenkin paljon, mutta jaksavat silti taistella vapaamman ja inhimillisemmän Iranin yhteiskunnan puolesta. Seuraavana Mirun Memanpur. Hän on aikais, aikaisempi nykyään Ruotsissa asuva poliittinen vanki ja hän kuulemma puhuu ruotsia, joten käytetäänpäs tarvittaessa näitä kuulokkeita. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kukaan ei mielellään puhu teoista, jotka ovat aiheuttaneet muille tuskaa. Mutta minun täytyy puhua siitä hirvittävästä kokemuksesta, jonka minulla on kuvatakseni niitä vakavia ihmisoikeuksien rikkomuksia, joita Iranin islamilaisessa tasavallassa tapahtui 80-luvulla. Minun nimeni on Mehti Memarpuri. Olen yksi kymmenistä tuhansista hirvittävän vuosikymmenen uhreista. Minä en ole minkään poliittisen järjestön kannattaja. Minä halusin vain puolustaa vapautta, joka oli tulosta vallankumouksesta. Se kuitenkin riitti siihen, että minä päädyin vankilaan poliittisista syistä. Minä en aio puhua siitä fyysisestä kidutuksesta, joka minuun kohdistui. Olette varmasti kuullut siitä muilta lukuisia kertoja. Mutta minun osaltani se ei ollut kaikki, vaan katsottiin tarpeelliksi testata, että minä olin vaaraton hallitukselle. Ja minut murskattiin niin, että minut alistettiin psyykkiselle kidutukselle. Eräänä päivänä minut vietiin teloituspaikalle. Siellä minä sain käskyn asettaa käteni erään sotilaan kädelle. Sotilaalla oli kivääri. Ja minun etusormeni minun piti asettaa hänen sormelleen, joka oli liipasimella. Minä tein sen. Kun ensin oli luettu ääneen Korania, näiden sotilaiden johtaja antoi käskyn ja liipasimia painettiin. Silloin ammuttiin kuulia niitä suuntaan, niiden suuntaan, jotka seisovat meidän edessämme ja surmattiin satoja poliittisia vankeja. Ja sinä samana hetkenä minusta tuli avustaja nuoren ihmisen teloituksessa. Nuoren ihmisen, joka oli taistellut vapauden puolesta. Minä en ollut ainoa. Yli sata muuta vankia joutui tekemään saman kuin minä. Tämä on yksi monista julmista psyykkisen kidutuksen muodoista, joihin Iranin islamilainen hallitus on syyllistynyt. Minusta tämä oli psyykkinen raiskaus. Ja sen seuraukset ovat sellaiset, että ihminen kantaa niitä koko elämänsä. Syy siihen, että muisto tuosta illasta on yhä tuskallisempi, on se, että noiden satojen poliittisten vankien joukossa oli paljon lapsia. 12, 13, 14-vuotiaita. Ja heidätkin teloitettiin. Kuva niistä lapsista, jotka minä näin, on ikuinen haava minun muistoissani. On syytä myöskin muistaa, että Iranin islamilaisen tasavallan vankiloissa raiskattiin tyttöjä, jotka olivat neitseitä. Heidät raiskasivat sotilaat ennen kuin heidät teloitettiin. Tämä nöyryyttävä epäinhimillinen käsittely oli heidän johtajansa Komeinin tunnustamaa. Hän oli tunnustanut sen virallisella fatwalla. Perusteluna tälle julmalle käyttäytymiselle oli estää tyttöjen pääseminen paratiisiin, sillä heidän uskonsa mukaan neitsyöt pääsevät paratiisiin. Ylipäätään seksuaalinen väkivalta niin miehiä kuin naisia kohtaan on toistuva ilmiö, joka on kohdistunut moniin poliittisiin vankeihin Iranin islamilaisen hallinnon aikana. Vuosien 1981 ja 1984 välisenä aikana teloitettiin yli 12 000 poliittista vankia. Ihmisoikeusrikkomukset kärjistyivät poliittisissa joukkomurhissa, joita tapahtui kesällä 1988. Komeinin käskystä alle kahden kuukauden aikana tuomittiin yli 5000 poliittista vankia teloitettavaksi, ja heidän teloituksestaan vastasivat kuolemaan komissiot, ja heidät teloitettiin. Yksi kolmesta päähenkilöstä, jotka olivat mukana tässä toiminnassa, on nykyinen oikeusministeri Iranissa. Kuukausi sitten hän puhui Iranin parlamentissa ja kertoi ylpeästi kaikesta, mitä hän oli tehnyt 80-luvulta tähän päivään asti. Hän puhui tästä todella ylpeänä. 80-luvulla ihmisoikeuksien rikkomukset olivat laajoja ja järjestelmällisiä. Ja niitä harjoitettiin siviiliväestöä kohtaan tarkoituksena edistää valtiollista politiikkaa. Tämä perustui Iranin tuomioistuimen, tuomioistuinten päätöksiin. Iranin islamilainen hallitus on kolmen vuosikymmenen aikana vajentanut kaikki, jotka ovat vaatineet sitä, että nämä ihmisoikeusrikkomukset tunnustetaan. Tässä syystä minä nyt kaikkien uhrien äänenä. Vaadin, että nämä julmuudet tunnustetaan, että Iranin, Iranin islamilainen tasavalta tunnustaa ne ja että niille, jotka ovat joutuneet näiden tekojen kohteeksi, saavat hyvityksen. Kiitos. Thank you, Mr. Mimanpour. Paljon kiitoksia, Rahmevanpur. Kiitoksia vahvuudestanne ja pyrkimyksistänne ja valmiudestanne tulla tänne kidutuksen uhrina kertomaan meille tänne Euroopan parlamenttiin näistä tapahtumista. Ja vielä kerran kiitokset siitä, että tämä asia on otettu näin esille, että ette kertoneet vain ne ainoastaan uhrien asemasta, vaan myöskin näistä rikollisista, niin kuin täällä sanottiin. Tästä on nyt kulunut 25 vuotta näistä vankilajoukkosurmista. Nyt meidän tulisi muistaa näitä uhreja ja mielestäni on hyvä, että meidän valtuuskuntamme ja Iran valtuuskunta antoi teille mahdollisuuden tähän, mutta me emme ole mikään kansainvälinen tuomioistuin. Aivan oikeutetusti totesitte, että tämä on osa Iranin historiaa. Ja uskoakseni alkuun totesitte, että yli 4800 ihmistä on todistetusti murhattu vankiloissa. Jatkossakin tämä asia täytyy ottaa tuomioistuimissa esille joko Iranissa tai sitten kansainvälisellä tasolla. Ja on sanomattakin selvää, että kun ihmisiä näin brutaalisti on kidutettu, ihmisiä, jotka olivat maan kansalaisia, mutta ajoivat toisenlaisen Iranin asemaa, niin kuuluvat maan historiaan aina iänkaikkisesti ja tätä asiaa täytyy käsitellä nyt ja jatkossakin, jos näin ei tehdä, niin silloin Iranin yhteiskunnan on vaikeaa elää yhdessä. Ennen kuin annan puheenvuoron ulkosuhdehallinnon edustajalle, niin kysyn, että haluaako Iran valtuuskunnan tai ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenet esittää jonkinlaisia kommentteja tai kysymyksiä. Kollegat Salato. intanto presidente io la ringrazio per aver dato l'opportunità di un incontro. Tarkoitukseni on nyt eh, kertoa eh, siitä, kuinka tämän kokouksen halusimme järjestää. Se tapahtui yhteistyössä Iran valtuuskunnan kanssa. Kuten tiedätte, aika paljon täällä valtuuskunnassa oli eriviä näkemyksiä jo kahden vuoden ajan tuossa valtuuskunnassa. On haluttu järjestää euroedustajien matka Teheraniin, mutta onko sitten unohdettava sitten, että missä olosuhteissa tämä matka voitaisiin järjestää sillä tavalla ilman, että millään lailla Iranin hallinto ei voisi hyötyä tästä vierailusta ikään kuin merkkinä kansainvälisestä tunnustuksesta. Me olisimme tietysti voineet tavata nuoria, vangittuja, myöskin oppositioedustajia – ystävämme ovat kutsuneet meidät ja tässä on muistutettu nyt tästä menneisyydestä taistelusta Shahia vastaan. Ja voin sanoa, että hyvin usein vallankumouksen tekijät ovat ensimmäisiä jatkotoimien uhreja historiassa. Ja haluaisin muistuttaa teitä tässä erästä tapauksesta Rooman kautta antiikin Roomasta. Kansalaiset päättivät murhata tyranninsa, koska eivät kestäneet enää tilannetta. Kaikki olivat samaa mieltä, lukuun ottamatta äh, pien, äh, erästä 70 äh, vuotiaasta henkilöä, joka ei halunnut suostua tämän tyrannin murhaamiseen muut menivät tapaamaan tätä henkilöä ja kysyivät, että minkä takia et halua suostua tähän surmaan. Hän estää, tämä tyranni estää meitä elämästä ja hän selitti tämä henkilö, että kuulkaa, minä tunsin ensimmäisenkin tyrannin. Hän oli mahtava henkilö. Sitten tutustuin tähän toiseen, joka oli hiukan vähemmän hieno ihminen. Sitten tämä kolmas tyrannihan on kauhea ja pelkään, että tuo neljäs, joka tulee hänen jälkeensä, on vielä kauhistuttavampi. Tämän esimerkin kautta halusin osoittaa teille, että on hienoa, että halutaan muuttaa asioita, mutta se, mitä kenties jatkossa seuraa, on kenties vielä pahempaa. Näin ollen haluaisin todeta, että meidän toimemme Iran valtuuskunnan suhteen eivät nyt ainakaan saa johtaa siihen, että jos matka järjestetään, niin se tehtäisiin sillä tavalla, että suljemme silmämme siltä, mitä Iranissa tapahtuu. Paljon puhutaan lehdistössä uuden hallinnon avoimuudesta ja aloitteista jotka ottavat esille menneisyyden ongelmat, kuten aivan oikein rouva puheenjohtaja itsekin mainitsitte. Niinpä olemme suunnitelleet, että tapaisimme Iranin parlamenttivaltuuskunnan Strasbourgissa ja päättäisimme heidän kanssaan niistä edellytyksistä, joiden puitteissa tämä Iran matka voitaisiin järjestää sillä tavalla, että tämä matka olisi hyödyllinen ja että samalla myöskin kunnioitettaisiin kaikkia matkan järjestämiseen liittyviä seikkoja. Jos emme kuitenkaan pääse sopuun, niin todennäköisesti matkaa ei silloin järjestetä. Valtuuskuntamme on ilmaissut tahtonsa tavata myöskin vähemmistöjen edustajia, mutta tähän pyyntöön ei ole vastattu myönteisellä tavalla. Olen pahoillani tästä. Ja Iranin äh, suurlähettilään äh, läsnäolokokouksissa ja myöskin Iranin suurlähetystön virkamiesten läsnäolokokouksissa on johtanut siihen, että he jatkuvasti myöskin äh, vievät viestejä eteenpäin muun muassa siitä, mitä oppositioedustajat ovat meille todenneet asioita, jotka on hyvä ottaa esille, mutta joita emme kuitenkaan haluaisi julkistettavan. Joka tapauksessa aiomme tehdä kaikkemme, jotta Iranin kansalaiset voivat edelleen ilmaista oman kantansa valtuuskunnassamme ja toivon myöskin, että valtuuskuntamme tällä tavalla voisi vielä kehittää roolinsa sillä tavalla, että siitä olisi merkittävämpi aikaisemmin. Kiitoksia. Mikäli käytte siellä, niin yrittäkää todellakin paneutua muun muassa näihin ihmisoikeuskysymyksiin näistä joukkomurhista on kulunut nyt 25 vuotta ja ehkäpä tämäkin asia voitaisiin ottaa keskusteluissa hallituksen kanssa esille, niin kuin, ja sitten myöskin vähemmistöjen asema, kuten ensimmäinen vierailijamme täällä totesi. Kollega Chip ja sitten ulkosuhdehallinnon edustajan puheenvuorot vielä. Olkaa hyvä. Akurat jesteśmy w trakcie sesji ogólnej. Kiitos puheenjohtaja nyt itse asiassa on käynnissä parhaillaan YK yleiskokous, ja olen jo kuullut jo ennen yleiskokouksen käynnistymistä, että on, on käynnissä jokin maaninen vaihe. Jokin on herättänyt valtavasti huomiota siihen, että Iranin presidentti on paikalla yleiskokouksessa. Yleensähän on niin, että tällaisten yleiskokouksen aikana on paljon kahdenkeskisiä keskusteluja. Ja näyttäisi siltä uutisista, joita olen kuullut, että käytetään uutta sanamuotoa Iranin presidentti käyttää toisenlaista sanamuotoa, mitä tulee esimerkiksi Iranin ydinohjelmaan. Kysymykseni teille kuuluisikin, onko teillä jokin mielipide tästä asiasta? Onko tässä on todella olemassa jokin kourin tuntuva käänne, koska teillähän on kokemusta maasta ihmisistä, jotka kenties tunsitte 20 vuotta sitten, jotka ovat nyt avaintoimijoita Iranissa. Ehkä tämä ei ole teistä ilahduttavaa, mutta kuitenkin teillä on erityistä tietoa. Uskotteko te, että tämä voisi olla mahdollisuus jollekin syvemmälle muutokselle maassa? Pyydän anteeksi sitä, että nyt suoranaisesti viittaa siihen, mistä te olette puhuneet teidän omiin kokemuksiinne. Minä tulen maasta, jolla on hyvin vaikea historia, jossa oli totalitäärinen järjestelmä ennen muutosta kohti demokratiaa. Jos puhuisin omista kokemuksistani niin omassa maassani, olisin yhtä liikuttunut kuin tekin, joten uskon, että se mitä te sanoitte oli todella tärkeää. Kiitoksia edustaja Chip. Seuraavana Roberto Olmi ulkosuuden hallinnosta. Ehkäpä voisitte kertoa meille siitä, minkälaisia asioita käsittelitte Iranin suhteen, ja ehkä voisitte kertoa myöskin siitä, että voitaisiinko näitä vähemmistöjen kysymyksiä ja myöskin 25 vuotta sitten tapahtuneita vankilasjoukkosurmia käsitellä. Chair, indeed I am the... Kiitos puheenjohtaja. Olen todella äh, Iranista ja tästä asiasta vastaava virkamies äh, ulkosuhdehallinnossa. En ole ihmisoikeusasiantuntija siis, mutta olen kuitenkin seurannut tietysti tätä sisäistä ihmisoikeustilannetta tässä maassa. Tietysti olette aivan tietoisia siitä, että Iran on, on ollut ja on yksi kaikki, kaikkien huonoimmista ihmisoikeuksien puolustajista maailmassa ja on pitänyt siis meidät hyvin kiireisenä Olemme tietysti jatkuvasti ja johdonmukaisesti seuranneet ja ottaneet esille, tehneet julkilausumia, antaneet lausuntoja ja meitä huolestuttaa ensisijaisesti se, että laajalti käytetään kuolemanrangaistusta 25. syyskuuta saakka tänä vuonna jo 300 kymmenen varmistettua teloitusta on tapahtunut ja tämä on todella huolestuttava asia meidän näkemyksemme mukaan. Ja sitten tietysti, kuten tässä kuultiinkin, myöskin vähemmistöoikeuksia on törkeästi rikottu Iranissa. Syrjintää esiintyy naisia vastaan ja myöskin ilmaisuvapautta suitsitaan, samoin kokoontumisen vapautta rajoitetaan hyvin rajulla kädellä. Kun ajatellaan viimeisimpiä tapahtumia, presidentti Rohanin valinta, jonka korkean tason edustaja otti iloisena vastaan, ja myöskin se, että useita ehdokkaita saatoi asettua ehdolle presidentinvaaleissa, niin kaikki tämä huomioon ottaen pidämme tervetulleena tätä valintaa. Hän kuitenkin sai hyvin voimakkaan valtuutuksen Iranin kansalta. Ja olemme myöskin pitäneet hyvänä sitä, että äskettäin vapautettiin 18 poliittista vankia. Tietysti Nasrin Sotudehin tilanne on tässä esillä. Hän saa palkinnon mutta hänen lisäkseen myöskin vapautettiin henkilöitä, jotka vuonna 2009 vangittiin vaalien jälkeen ja kaikki olivat yhteyksissä näihin uudistusmielisiin. Samoin myöskin vapautettujen joukossa oli joitakin kristittyjä, joitakin lehtimiehiä, niin että vähän joka sorttia tietysti useita oman tunnon vankeja Iranissa edelleen on. Tietystikin YK yleiskokouksessa, kun korkean tason edustaja tapasi Viinarin ulkoministeri ministeri, niin hän piti esillä tätä kysymystä Iranin ihmisoikeuskysymyksestä, joka meidän mielestämme on, ja voimme siis määritellä sen vain todella pöyristyttäväksi. Ja kaikkein tärkein ongelma on siis tuo kuolemanrangaistus juuri niin, että me olemme panneet merkille nämä presidentti Ruhanin lupaukset hänen vaalikampanjansa aikana ja hänen Ähm, ilmoitettu tahtonsa, aikeensa luoda uudenlaista kulttuuria, jossa on vähemmän syrjintää ja jossa ihmisoikeudet ovat keskeisemmällä sijalla ja jossa myöskin naisilla on samoin myös on tärkeämpi rooli, jossa poliittisia vankeja pyritään vapauttamaan. Pidämme siis näitä ensimmäisiä askeleita hyvin tervetulleina, mutta äh, seuraamme tietysti hyvin tiiviisti tilannetta ja äh, sitä, mitä Iranissa tapahtuu. Voin kertoa, vaikkakaan minulla ei ole tarkkoja tietoja tai en voi olla kovin tarkka, ainakaan erityisesti ennen kuin saan kollegoiden tiedot, kun he palavat New Yorkista, mutta Iranin ulkoministeri ja korkean tason edustaja ovat myöskin keskustelleet siitä mahdollisuudesta, että ihmisoikeusdialogi voitaisiin aloittaa uudestaan EUn ja Iranin välillä. Minulla ei ole vielä yksityiskohtaisia tietoja asiasta, mutta voin vain siis tässä vaiheessa todeta, että kenties lähitulevaisuudessa saattaisimme tätä vuoropuhelua jatkaa. Tietysti olemme nähneet joitakin myönteisiä merkkejä, kuten jo totesin, tämä tiettyjen poliittisten vankien vapautus. Mielestämme tämä on hyvän tahdon ele, mutta sitä pitää seurata vielä äh, useita muita äh, toimia. Samoin Rohani on myös ilmoittanut äh, kabinettihallituksesta, jossa ministerit edustavat käytännönläheisiä, pragmaattisia, jopa uudistusmielisiä ja maltillisia henkilöitä, jotka useat ovat sidoksissa aikaisempaan Katamin hallintoon. Mutta kuitenkin joitakin poikkeuksiakin on erityisesti eh, meitä, erityisesti meitä huolestuttaa se, että herra Pur Mohammedi on nimitetty oikeusministeriksi koska kuten tänään todettiin, olemme tietoisia hänen menneistä vastuistaan. Ja nämä nimitykset, tällaiset nimitykset, ovat merkki siitä, että Iranin järjestelmän sisällä on menossa taisto. Ja uskomme, että Rohani kenties onkin vilpitön näissä ponnisteluissaan kun hän pyrkii parantamaan ihmisoikeustilannetta, mutta hänen täytyy kuitenkin myöskin luoda tämä tällainen vaikea tasapaino toisaalta näiden äärikonservatiivien ja muiden ryhmien välille. Sitten vähemmistökysymys tietysti on erittäin tärkeä meille ja ensi viikolla vielä UNPON kanssa tästä keskustelemme niin kuin joka vuosi säännöllisesti teemme niin että tältä erää seuraamme tilannetta ja kenties voimme todeta, että olemme äh, käännekohdassa olemme edelleen hyvin tarkkaavaisia kuitenkin. Muistutan, että meidän toimintamahdollisuutemme Iranin suhteen ovat rajalliset, sillä tällä hetkellä meillä ei ole mitään vuoropuheluita se, jos ihmisoikeusvuoropuhelu käynnistyisi uudelleen, se olisi erittäin hyödyllistä meidän näkökulmastamme. Myöskään, kuten tiedätte, mm, meillä ei ole edustustoa Teheranissa, joka vaikuttaa tilannetta entisestään. Tässä kaikki tältä erää. Kiitokset. Thank you, Mr. Paljon kiitoksia, kollega Olmi. Niin, viittasitte siihen, että Iranin ja EUn välillä voitaisiin aloittaa ihmisoikeusvuoropuhelu. Tämä nyt on uutinen meille. Pari-kolme vuotta sitten siitä jo keskusteltiin, mutta meidän täytyy tässä suhteessa olla hyvin tarkkana, sillä kun tämän tyyppisiä vuoropuheluja käydään esimerkiksi Kiinan kaltaisten maiden kanssa, niin herää kysymys, että mikä sen perimmäinen tarkoitus on. Tarkoituksena pitäisi minun mielestäni olla se, että katsotaan minkälaisia ihmisoikeusperiaatteita sovelletaan ja mihin näillä toimilla pyritään. Jos tarkoituksena on vain ja ainoastaan keskustella, jotta kaikki pääsevät sanomaan, että kaikki menee oikeaan suuntaan, koska me nyt vain keskustellaan asiasta ilman, että käytännön tasolla tapahtuisi yhtään mitään, niin en välttämättä kannattaisi tällaista ratkaisumallia. Pari-kolme vuotta sitten edellisen hallituksen aikana Iran halusi aloittaa tällaisen vuoropuhelun, mutta kyllä en ollut varma siitä, että haluttiinko todellakin ihmisoikeustilannetta parantaa vai haluttiinko vain saada vaiennettua kansainvälinen kritiikki Oikein paljon kiitoksia teille. Kiitokset meidän vierailemme. Meillä oli aikaa varattuna vain ennastaan kello 10 asti, joten ehkäpä voidaan sanoa, että meidän täytyy olla hyvinkin tarkkana. Me olemme tietenkin tyytyväisiä tuleviin muutoksiin ja poliittisten vankien vapauttamiseen uuden presidentin astuttua virkaan, mutta kuten te sanoitte ja ulkosuhdehallinnon edustajakin totesi, Jotkut hallituksen edustajat ovat samat kuin ne, jotka olivat aikanaan vastuussa näistä karma, karmeista tapahtumista, kuten oikeusministeri, joten tässä ei pitäisi liikaa innostua. Ehkä, no, jotain on tapahtunut, sanamuoto on muuttunut, mutta meidän täytyy vain katsoa, mitä käytännössä tapahtuu. Johtaako tämä loppujen lopuksi kaikkien poliittisten vankien vapautumiseen? ja voidaanko todellakin saattaa vastuulliset tilivelvollisiksi. Nämä tänään esillä olleet asiat tullaan ottamaan esille keskusteluissa ulkosuhdehallinnon kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa ja laadittaessa uutta päätöslauselmaa Geneven ihmisoikeusneuvoston kokousta varten, joka järjestetään Genevessä. Eli Kyllä tämä otetaan esille. Joo, kyllä saatte vielä pari minuutin puheenvuoron. Ja voisitteko puhua englantia? Uh, all I, I hear here. Niin, kaikki mitä täällä nyt olen voinut kuulla Iranista ja ihmisoikeuksista. Tärkeää on kuitenkin puhua nykyisistä vangeista. Kukaan ei puhu siitä, mitä 25, 000 vuotta, 25 vuotta sitten tapahtui. Minä pyytäisin, että puhutte tuosta ajasta, että silloin tapettiin yli 20 000 ihmistä. Ei pelkästään niitä. Ei puhua pelkästään niistä, jotka nyt ovat vankiloissa. Sekin on tärkeää, mutta pyydän, että puhutte myös siitä, mitä tapahtui. Heidän täytyy tunnustaa se. Thank you. Kiitos. Vielä kerran kiitokset. Ja näin pääsemme esityslistalla eteenpäin ja toivoisin, että panelistit tulisivat tänne eteen. Esityslistalla seuraavana on keskustelu Serbiasta. Um, uh, no niin, nyt lähdemme keskustelemaan Serbiasta ja muun muassa unkarilaisvähemmistöjen asemasta ja muista vähemmistöistä. Tarkoituksena on tämän kuulemistilaisuuden kautta pohjustaa alivaliokuntamme vierailua, joka järjestetään 28.–29. päivä lokakuuta. Me käydymme silloin Belgradissa. Mukana on Albaniaan, Bosnia, Herzegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaavan val- valtuuskunnan kanssa. Kollega Kukan on hyvin ammattitaitoinen ja kollega, ja hän tietää hyvin paljon näistä mainituista maista, erityisesti myöskin Serbiasta – Ihmisoikeusalivaliokunnallakin on keskeinen tehtävä. Me tarkastelemme maiden ihmisoikeustilannetta. Silloin kun lähdimme suunnittelemaan tätä Belgrad-vierailun ohjelmaa, niin me keskitymme juuri tähän ihmisoikeusulottuvuuteen. Mutta tässä meidän kuulemistilaisuudessamme on lukuisia erinomaisia vieraita paikalle, jotka tietävät poliittisesta tilanteesta enemmän. Kollega Tibor Varadi, hän on Central European University-yliopiston professori sekä surjan Durovic, hän on CPES-keskuksen johtaja ja avoimen yhteiskunta rahaston konsultti. Ja tämä kuuluu Serbian Eurooppa-integraatio-ohjelmaan. Tervetuloa ja saan toivottaa tervetulleeksi myöskin Serbian suurlähettilään Dusko Lupandic. Kiitoksia siitä, että olette päässeet tänne paikalle. Kollega Kukan, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, madam. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä on oikein hyvä mm, tilaisuus keskustella tästä tulevasta äh, vierailustamme Serbiaan ja mm, mielestäni mm, voisimme nyt hyötyä asiantuntijoiden läsnäolosta sillä tavalla, että menisimme jopa ihan yksityiskohtiin tässä hyvinkin arkaluontoisessa kysymyksessä. Mutta aluksi haluaisin sanoa pari sanaa Ehkä aloitan laajemmalla näkymällä tilanteesta ja toistan sen, mikä on aivan ilmeistä. Kysymys, joka liittyy vähemmistöihin ja vähemmistöihin liittyviin kysymyksiin Euroopassa ovat hyvin mutkikkaita ja herkkiä, ehkäpä mutkikkaampia ja herkkiä erityisesti kun kysymys on Länsi-Balkanin alueesta. Ja en nyt mene yksityiskohtiin tässä, mutta kuitenkin kokemukseni pohjalta ei ole yhtään yksittäistä aluetta tai maata tällä alueella, jossa tällaisia ongelmia ei olisi. Yleensä kaikissa valtuuskuntamme kokouksissa kun meillä on siellä kollegoita Länsi-Balkanin maiden parlamenteista. Tämä asia äh, tulee esille, siitä äh, keskustellaan ja näen joitakin valtuuskunnan jäseniä siellä, jotka osallistuvat tämän hyvin äh, eläväiseen keskusteluun tästä asiasta, kun siitä siis keskustellaan. Ja näiden keskusteluiden jälkeen sitten jo jonkun aikaa olen niitä seurannut, voin todeta, että ilmapiiri näissä keskusteluissa, kun keskustellaan vähemmistöihin kuuluvista henkilöistä tällä alueella, on parantunut. Ja tämä pätee myöskin Serbiaan. Serbia toivon mukaan toivon tätä vakaasti, aloittaa neuvottelut, liittymisneuvottelut pian ja se aloittelee 23 ja 24 kappaleista todennäköisesti. Tietystikin on hyvin tärkeää, että ihmisoikeus- ja vähemmistöoikeudet nämä kysymykset tulevat samanlaisiksi kuin EU:ssa ja että olemassa olevat asetukset tulevat sielläkin voimaan. Meidän huomioimme tässä asiassa pysyy muuttumattomana. Ja kun kysymys on useista, kuten vaikka albanilaisista, hunkarilaisista, slovakeista, bosnialaisista ja muista vähemmistöistä, niin Serbia on kehittänyt hyvin kattavan vähemmistöoikeuksia suojaavan lain lakipuitteiston, esimerkiksi ihmisoikeusvirasto perustettiin viime vuonna maahan ja aivan äskettäin hallitus on hyväksynyt myös viiden vuoden, viiden vuoden äh, syrjimättömyysstrategian. Serbiassa, kuten monissa muissakin alueen maissa, olemme voineet todeta, että lainsäädäntö sekä lainsäädännöllinen puitteisto on olemassa, mutta sen äh, täytäntöönpano ruohonjuuritasolla on epätasaista eri puolilla maata. Ja tässä tilanteessa voimme todeta, että Voivodina on varmasti edistyneempi kuin esimerkiksi Preshevo, Sanchez, eteläiset lounaisalueet ja kun kysymys on sitten tietysti rahoituksesta ja muista ongelmista, niin nämä vaikuttavat tähän tilanteeseen. Minun mielestäni Kysymys on myöskin koordinoinnista siitä, kuinka koordinoidaan keskus- ja paikallistasoja, eh, ja eh, tätä on vielä parannettava. Tässä nyt yksinkertaistan joitakin asioita, mutta sitten asiantuntijat voivat tästä puhua asiasta yksityiskohtaisemmin lisäksi kun kysymys on kansallisten vähemmistöjen henkilöistä. He elävät usein syrjäisissä osissa maata ja hallituksen elimiltä puuttuu usein tiettyä herkkyyttä heidän tilanteensa suhteen. Ja senpä takia korkean tason keskittäminen on vaikuttanut myös vähemmistöihin. Ja tässä yhteydessä uskon, että meidän pitäisi myöskin seurata tätä hajannuttamis, vallan hajannuttamiskysymystä maassa. Vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen on tärkeä kysymys. Se on yksi perusarvoista Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentin jäsenten jäseninä meillä on tärkeä rooli näiden arvojen suojelijana. Meidän täytyisi ottaa esille näitä ongelmallisia kohtia, mutta meidän pitäisi myöskin jakaa kokemuksistamme, auttaa ja parantaa äh, tilannetta tuossa maassa, joka hakee Euroopan unionin jäsenyyttä. Ja kuten jo sanoin tuossa alkuun, niin Serbia toivon mukaan piakkoin aloittaa nämä jäsenyysneuvottelut ja toivon, että tilanne vähemmistöjen osalta ei aiheuta liikaa suuria ongelmia neuvotteluiden aikana, kun siis lähdetään keskustelemaan 23-24 kappaleesta tuon neuvottelun aivan alkukappaleen. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Kiitos, Rakukan. Kiitos siitä, että esititte hyvät puitteet nyt keskustelullemme ja päivititte hiukan tilannetta. Ehkä on parasta, että aloitamme nyt asiantuntijoiden puheenvuoroilla. Herra professori Vaarari, olkaa hyvä. Uh, and I may also... Ja voin sanoa, että sanoin tämän alussa, että tämä kokous välitetään internetissä. Very much. Kiitos puheenjohtaja. Minulle on kunnia, että se, että minut on kutsuttu tänne ja olisin iloinen, jos voisin jotenkin osaltani panostaa keskusteluun. Minä olen ollut vähemmistön jäsenenä Voivodinassa, niin on perheenikin, yli sadan vuoden ajan. Me olemme tulleet tietoisiksi siitä, että yhä enemmän kulttuuria, kouluja ja kieliä on on normaali, että pitää säilyä. Tietysti on ollut ajanjakso jo, jolloin tämä, tämä normaali sivilisaatio on ollut hyvin haastettua, ja yksi niistä oli sisällissodan aika 90-luvun alkupuolella, joka oli hyvin dramaattisesti ikävä ajanjakso käytännössä kaikille vähemmistöille. Tämä ei koske pelkästään niitä, jotka olivat vähemmistön jäseniä Serbiassa. Se koski myös serbejä, jotka olivat vähemmistöinä muualla entisen Jugoslavian alueella. Myöskin on muodostunut eräänlaisia ajattelun muotoja, jotka ovat nähneet koulujen ja sanomalehtien ja kulttuurilaitosten olemassaolon Unkarin, Slovakian, Romanian, Ruteenin kielillä – tällaisena tilapäisenä epämukavuutena, joka jossakin vaiheessa lakkaisi olemasta. Mutta ainoa tapa saada todella rakentava lähestymistapa on nähdä tämä normaalina, jonakin, mikä kuuluu alueelle. Ja todellakin Voivodinassa pitäisi olla kouluja, sanomalehtiä, julkista hallintoa Unkarin, Slovakian, Romanian, Ruteenin kielillä, serbian kielen lisäksi. Ja sama koskee tietysti myöskin Sanjakia ja Presevoa. Ja tämä tekisi ihmisistä helpompia, tekisi heille helpommaksi hyväksyä sen, että Serbia on heidän oma maansa, koska tämä koskee myös sitä, että tämä on osa sitä päätöstä, että Euro- Serbia kuuluu Eurooppaan. Herra Kukan totesi, että keskustelussa ilmapiiri on parantunut ja että on laaja oikeudellinen kehys, joka on luotu, vaikkakin sen toimenpanossa on ollut joitakin ongelmia. On kuitenkin ollut joitakin kulmakiviä näissä oikeudellisissa puitteissa. Yksi niistä on Serbian perustuslaki, vuoden 2002 asetus, joka koskee kansallisten vähemmistöjen suojeluja ja oikeuksia 2009 äh, asetus, joka koskee kansallisia neuvostoja. Kansallisten neuvostojen asetus on erityisen tärkeä ja erityisen äh, ajankohtainen, koska kun se otettiin käyttöön, sitä arvosteltiin. Sitä arvostelivat äh, eräät enemmistön jäsenet, jotka katsovat, että se meni liian pitkälle. Sitä arvostelivat jotkut radikaalit vähemmistöjen järjestöt – jotka katsovat, että siinä petettiin kansallisten vähemmistöjen intressit. Mutta kaiken kaikkiaan se on, oli, se on menestys. Haluaisin mainita joitakin tämän äh, lain saavutuksista, joka on ollut voimassa jo nelisen vuotta. Tämä ei ole tapahtunut ilman ongelmia, Tämä ei ole tapahtunut ilman ongelmia toimeenpanossa, mutta kuitenkin se on toteutunut, sitä on tullut todellisuutta ja se on todellakin parantanut vähemmistöjen asemaa. Se on lisännyt koulu, oppilaiden määrää vähemmistöjen kouluissa. Siitä tuli sellainen asia, että kulttuurista tuli oikeus ja niiden vastuu, jotka ovat osa tuota kulttuuria. Se teki helpommaksi vähemmistöille hyväksyä sen, että Serbia on heidän maansa, koska on helpompi hyväksyä maa omakseen, jos kieli ja kulttuuri on osa jokapäiväistä elämää tuossa maassa. Ja minusta on myöskin tärkeää mainita, että tuo säädös ja sen toimeenpano, vaikkakaan se ei aina ole ollut täydellistä, mutta kuitenkin sen toimeenpano on marginalisoinut tällaiset radikaalit ryhmät vähemmistöjen sisällä. Ja se on myös saanut aikaan huomattavan tuloksen siinä, että on syntynyt hyvää ymmärrystä vähemmistöjen kesken. On ollut hyvää yhteistyötä vähemmistöneuvostojen kesken. Muutama kuukausi sitten juhlittiin äh, Slovakian vähemmistöneuvoston kymmenvuotispäivää. Silloin annettiin naisia palkintoja ja korkeimman palkinnon sai unkarilaisen vähemmistön neuvoston puheenjohtaja, joten Serbian etnisten ryhmien sisällä on muodostunut, muodostunut paremmat suhteet kuin kenties laajemmalla tasolla on. On edelleenkin tarvetta parannuksiin, mutta tämä kuitenkin on tulos. Äskettäin nämä vähemmistöneuvostot kirjoittivat kirjeen Stefan Fylelle ja eräälle toiselle henkilölle, jossa he ilmaisivat tulestuneensa siitä, että nyt Serbian perustuslakituomioistuimen eden käsiteltävänä on aloite, joka haastaisi, kyseenalaistaisi tämän lain perustan. On ollut tällaisia 20 aloitetta, useimmat niistä on hylätty, mutta nekin, joita ei ole hylätty käsittelystä, jotkin aloitteet ovat sellaisia, että ne voisivat asettaa kyläiseksi ja vaarantaa perustan. Anna tästä muutaman esimerkin. Esimerkiksi on kyseenalaistettu se, onko perustuslaillista, että vähemmistö neuvostolla on toimivaltaa. Syytähän on se, että Serbian perustuslaissa toimivalta on sana, jota käytetään yhteydessä valtioviranomaisiin, ja kun vähemmistön neuvostot eivät ole valtioviranomaisia, niille ei voi olla toimivaltaa. Minun mielipiteeni tietysti on yksi mielipide muiden joukossa, voi olla muita oikeudellisia mielipiteitä, mutta tämä on aika, aikamaista hölynpölyä, koska sanalla toimivalta on hyvin laaja merkitys lähes kaikissa maissa. Ja sattumalta on myöskin lakiokouksessa Serbian tiedeakatemia, jonka mukaan Serbian tiedeakatemian johdolla ja elimillä on toimivaltaa, eikä Serbian tiedeakatemiakaan ole mikään valtiollinen elin. Meillä on myöskin Baarien liitto ja sen johdolla on toimivaltaa. Välillä on minä muitakin esimerkkejä tällaisista järjestöistä, organisaatioista. Tämä on siis aika outo kysymys, jota kuitenkaan ei, käsittelyä kuitenkaan ei hylätty. Toisessa aloitteessa puututaan näin sanottuihin perustamisoikeuksiin. Hyvin tärkeä askel eteenpäin on artikla 75 perustuslaissa, jonka mukaan jossa itsemääräämisoikeus koulutuksen, kulttuurin ja kielten virallisen käytön alueella. Serbian nyt tämä itsehallinto kulttuurin alueella on asia, jossa, jonka Serbiassa toi, jo kuuluu tuohon perustavalaatuisiin oikeuksiin ja se toimii seuraavalla tavoin. Nyt tässä kysymyksessä asetetaan, että kyllä vähemmistöllä voi olla omia instituutioitaan, mutta valtio ei voi siirtää tällaisia perustavanlaatuisia oikeuksia. Tässä olisi järkeä, jos näitä serbian tai romanienkielisiä kouluja olisi ollut olemassa, mutta kun ne ovat olleet olemassa, niin tämä on täysin järjetöntä. On luotu tällainen oma erillinen rakenteensa, mutta ei ole siis mitään muuta mahdollisuutta kuin siirtää nämä oikeudet tässä mielessä. Tämä on myöskin tapahtumassa Kroatiassa, tällaista on myöskin Unkarissa, joissa näitä oikeuksia on siirretty. Uh, Sitten on myöskin muita uh, haasteita, joita on uh, esitetty. Haluaisin nyt vain kertoa teille, että vähemmistö näkevät tämän vaarana. Nykyinen tilanne, nykyinen lainsäädännöllinen ympäristö, nykyinen toimeenpano, jota voitaisiin parantaa, jota pitäisi parantaa, on sellainen, että se luo perustan normaaliudelle, perustan sille, että vähemmistöt voivat nähdä normaaliuden, normaalin elämän Serbiassa kuitenkin eläin oman kulttuurinsa puitteissa. Ja kriittisen tärkeää tällä hetkellä on se, että Mm, esimerkiksi perustuslakituomioistuin, jolla on oma autoriteettinsa oikeusjärjestelmässä, sen osalta pitäisi todeta, että miten tärkeä tämä laki on, miten ratkaisevan tärkeä se on, koska se todellakin on parantanut vähemmistöjen asemaa ja on tehnyt helpommaksi vähemmistöille Serviassa hyväksyä Serbia omaksi maakseen. Kiitos. Thank you, Professor Varadi, and now Mr. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Durovic. Thank you. Um, let me say at the beginning I'm very... Kiitos. Haluaisin kiittää siitä, että minut on kutsuttu tänne puhumaan erityisesti kun ajatellaan tuota valtuuskuntamatkaa Serbiaan, mutta myöskin sitä, että että 23-24 kappaleiden alku, tarkastelu alkoi jo eilen ja tämä on hyvin tärkeä askel niin Serbialle kuin myös varmasti uskoakseni Euroopan unionille. Minä kun kysymys on ihmisoikeuksista, haluaisin kärkeen sanoa, että yleinen näkemykseni on se, että ihmisoikeudet ihmisoikeustilanne niin yleisesti kuin vähemmistöoikeustilannekin on pääasiassa kunnioitettu Serbiassa ja myöskin mitä puhuttiin tuossa lainsäädännöstä puitteistosta, kuten aiemminkin siis sanottiin, se on olemassa ja se vastaa eurooppalaisia normeja. Tietysti sitä voitaisiin panna täytäntöön paremminkin ja se tietysti riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin poliittinen tahto on tärkeä kysymys, jos poliittista tahtoa ei kenties ehkä aina ole, että ihan joka ikistä asetusta haluttaisiin panna täytäntöön. Toisekseen resurssit voivat vaikuttaa instituutioiden kapasiteetti vaikuttaa tähän, mutta myöskin taloudelliset resurssit vaikuttavat, koska on otettava huomioon vähemmistöjen tarpeet erityisesti niillä alueilla, jotka kärsivät talouskriisistä, mutta myöskin näiden alueiden taloudellinen kehitys ja tilanne estää joskus näiden asetusten täytäntöönpanon täysipainoisesti. Kaksi asiaa haluaisin tässä sanoa. Ensinnäkin, kun kysymys on olemassa olevasta instituutioista puitteistosta ja se kattaa tietysti myöskin tämän kansallisen vähemmistöneuvoston ja tämä äskettäinen tällainen aloite tuolla perustuslakituomioistuimessa vaarantaa koko ajatuksen tästä olemassa olevien instituuttien kulttuurisesta itsemääräämisoikeudesta ja myöskin sen, että näitä oikeuksia laitettaisiin täytäntöön kansallisten vähemmistöjen osalta. Riippumatta siitä, mitä perustuslakituomioistuin päättää, niin se, että tämä äh, luottamus äh, enemmistön ja vähemmistön välillä on jo vahingoittunut jossain määrin jatkuvasti astetaan kyseenalaiseksi, se ähm, mikä on näiden toimielinten legitimiteetti, ja ne itse asiassa kamppailevat sen puolesta, että ne oman asemansa vakiinnuttaisivat. Ja tämä tilanne ja rakenteet eivät ole vielä täysin täydellisiä, kun ajatellaan tuota kansallista kansallisten vähemmistöjen neuvostoa, jonka pitäisi siis olla tällainen keskushallinnon elin, joka hoitaa näitä kansallisten vähemmistön asioita. Sen asema ei ole siis vielä vakiintunut itse asiassa on puhuttu jopa sen uudistamisesta, niin kuin hallituksessakin on tapahtunut, tai hallinnossa on tapahtunut uudistuksia. Kuitenkin tämä neuvosto on ollut hyvin tärkeä, kun on pyritty paremmin noudattamaan kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja niitä kohentamaan. Samoin ensimmäiset raportit tästä toiminnasta toteavat, että että tuossa neuvostossa on vielä tarvetta kapasiteetin vahventamiselle ja myöskin paremmalle tiedon kululle hallinnon, hallituksen asiasta vastaavien elinten ja tämän neuvoston välillä, jotta tällä tavalla tämä neuvosto voisi paremmin laajoja valtuuksiaan toteuttaa. Sehän kattaa 18 eri toimialuetta, tiedonsaannista, vähemmistökielistä, koulutuksesta, kulttuurioikeuksista ja uskontokysymyksistä lähtien. Mitä tulee paikallistason olemassa olevat etnisten välisten suhteiden kunnalliset neuvostot myöskin kaipaavat kohentamista. Ja viimeisin raportti aiheesta toteaa, että toiminta ei ole vielä ihan huippuunsa hiottua. Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa tässä esille, liittyy tiettyihin yksittäisiin vähemmistöihin. Monet vähemmistöt ovat edelleen vaikeassa tilanteessa, mutta kaiken ähm, päällimmäiseksi nousevat kysymykset Sanchak-alueen Sanchakin alueeseen ja toisaalta Unkarista vähemmistöön liittyvät kysymykset. Ja aivan äskettäin saimme raportteja jännitteistä Voivodinassa. Sanchakin alueesta voisin sen verran sanoa, että avainkysymys alueella edelleen liittyy siihen, että alue on taloudellisesti huonossa kunnossa, niin taloudellisesti kuin muutoinkin tarvittaisiin lisätoimia, jotta taloudellista tilannetta voitaisiin parantaa ja tämä sitten omalta osaltaan varmastikin myöskin lievittäisi näitä etnisiä jännitteitä, joita alueella on. Voivodinassa taas uskon, että pääministeri Dacisin tänä vuonna aiemmin tekemät toimenpiteet nyt tai se, että on päästy sopuun parlamenttipuhemiehen kanssa, Voivodina parlamenttipuhemiehen kanssa, on hyvä askel eteenpäin kohti sitä, että luottamusta rakennettaisiin vähemmistön, tämän unkarilaisen vähemmistön kanssa. Ja on myöskin luettu sisäministeriöstä tukea tähän asiaan, jos sitä tarvittaisiin ja näiden tiettyjen tapahtumien vähentämisen alueella. Jos haluatte esittää kysymyksiä, olen käytettävissä. Thank you, Mr. Durovic. Olen kiitoksia, kollega Durovic. Ja nyt vielä ulkosuhdehallinnon puheenvuoro, mutta sitä ennen kaikilla läsnä olevilla edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kollega Kingakalo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun kuuntelin puhujia, joita voimme kiittää siitä hyvin selvästä kuvasta, jonka he ovat nyt luoneet meille tilanteesta. Meillä on se kolme kysymystä, mutta ennen kysymyksiä, mitä te korostaa seuraavaa äh, asiaa, että ajatellen se, että seuraamme siitä, mitä tapahtuu Serbiassa ja, ja se, että katsomme, mitä tapahtuu pääsemän jälkeen, me itsekin mukana valtuuskunnassa. Äh, Euroopan parlamentti on aina korostanut lukuisissa päätösohjelmissaan Serbiasta sitä, miten tärkeää on, että oikeudelliset puitteet puitteet on luotu kansalliselle vähemmistölle. Olemme lukuisiin, lukuisiin otteisiin korostaneet sitä, miten tärkeää on säädös, joka koskee kansallisia neuvostoja, joka on hyvin tärkeä väline kansallisten vähemmistöjen suojelmiseksi, jotka elävät Serbiassa. Se on myös hyvin tärkeä väline sille, että voidaan välttää etnisten, ryhmisiä, etnisten, ryhmisten, väli, etnisten ryhmisten, ryhmien välisiä konflikteja. Ja tämä on sellainen tekijä, joka toimii olisi vahinko, jos se todella muuttuisi yhtäkkiä. On tärkeää pitää sitä, sitä kiinni, mikä on hyvä ja mikä toimii. Tämän me parlamentina voimme sanoa asiasta. Minun kysymykseni koskisi, äh, tämä, tämä koskee toimeenpanoa, joka liittyy oikeudelliseen puitteisiin, myöskin äh, kansallisten äh, neuvostojen toiminnan osalta. Mitä ongelmia te näette toimienpanossa konkreettisesti ennen kaikkea ajatellen myöskin kansallisia neuvostoja? Minä tiedän, että on slovakkien, unkarilaisten kansalliset neuvostot, jotka ovat hyvin aktiivisia. Voisiko kenties sanoa tästä jotakin? Tietääkseni on uusi tiedotusvälineitä koskeva laki, joka on valmisteilla Ser- Serbiassa. Miten se vaikuttaa vähemmistökielten, vähemmistökielellä toimivan tiedotusvälineisiin, koska tietysti tämäkin on hyvin tärkeää kielten suojelimiseksi, se, että on saatavilla äidinkielisiä tiedotusvälineitä. Miten, onko etnistaustaisten konfliktien määrä lisääntynyt Voivodinassa vai onko se vähentynyt? Tiedämme, että oli lukuisia väkivaltaisia tapahtumia, jotka koskivat ennen kaikkea unkarilaisia Voivodinassa – voidaanko osoittaa selkeästi, että näiden konfliktien määrä on vähentynyt? Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tokes. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Haluan äh, toivottaa tervetulleeksi kutsutut vieraat, erityisesti herra Tibor Vaaradin ja hänen äh, kutsumistaan me erityisesti ehdotimme. Kolme vuotta sitten minä kävin erään valtuuskunnan mukana Serviassa ja me tapasimme silloin Serbian poliittisen elämän edustajia ja myös unkarilaisen yhteisön samoin kuin romanialaisen ja ruteeni yhteisön edustajia. Ja tuolloinkin, kuten silloinkin minä olin Lounais-Balkanin valtuuskunnan jäsen ja olin tuossa roolissa mukana tuossa valtuuskunnassa. Me olemme nyt päivittäin toimineet siitä syystä, että esimerkiksi oli tämä traaginen tapaus Temerinissä ja samoin unkarilaisten pahoinpitelyt. Luojan kiitos on nähtävissä parantumista tilanteessa viime aikoina. Tällaiset väkivaltaiset tapahtumat ovat harvinaisempia, mutta edelleenkin on käynnissä kollektiivinen oikeuskäsittely, joka on samankaltainen kuin tapaus, joka oli Temerinissä. Se vaikuttaa syrjivältä meidän mielestämme, ja tämä onkin yksi kysymykseni. Mikä on tilanne, ajattelen unkarilaista pahoinpitelyä, miten oikeuslaitos on toiminut? Vuonna 2005 Doris Pakin johdolla kävi tällainen tilapäinen valtuuskunta eh, Serviassa ja vuonna 2009 me pidimme täällä yleisen julkisen kuulemisen, jossa asiaa käsiteltiin. Tämä koski Serbian unkarilaisia tämä kuuleminen. Minä haluaisin tietää, onko poliisilaitos, onko oikeuslaitos käsitellyt näitä tapahtumia? Onko se ottanut nämä asiat käsiteltäväkseen? Ja mitä on odotettavissa näissä kysymyksissä? Toinen kysymykseni kuuluu se, että Serbien ja unkarilaisten välillä tilanne on rauhoittunut. Janos Ador, Ader, samoin kuin eh, Mikolic, eh, presidentti Mikolic ovat tavanneet eh, useaan otteeseen. He ovat yhdessä muistaneet uhreja, mikä on ollut hyvin tärkeää meille kaikille. Seuraako tätä sellainen käytäntö, joka tulee pysyväksi, vai tuleeko tapahtumaan tuleeko tapahtumaan onkeudellisia, moraalisia ja kenties myöskin aineellisia korvauksia niille, jotka ovat olleet uhreina e, erilaisille ihmisyyden vastaisille e, teoille tai sodan aikana tapahtuneille tapahtumille. Minä saatoin lukea, että äskettäin erässä oikeudenkäynnissä e, saivat saksalaiset uhrit oikeutta serbialaisessa tuomioistuimessa. Tuleeko tämä jatkumaan? Kolmas kysymykseni. Se koskee ruteeneja. Pari vuotta sitten me hyväksyimme täällä Euroopan parlamentissa lain, joka koski vähän vaarassa olevien kielten suojelua. Romaniassa pidettiin konferenssi, johon kutsuttiin myöskin ruteenien edustajia, ja siellä sanottiin, että heitä olisi noin 300 000, mutta heidän identiteettiään edes tunnusteta. Me tiedämme, että he ovat eri kansallisneuvostossa kuin romanialaiset. Nyt en tiedä, tapahtuuko tässä jonkinlaista eteenpäin menemistä tässä heidän kysymyksessään, Vlachien kysymyksessä. Eli voivatko he käyttää äh, kirkossa opetuslaitoksen puitteissa omaa kieltään. Sitten äh, on, olisin nyt puhumassa siitä, mitä Kosovossa on tapahtunut, on yleisesti tiedettyä, että Serbian unkarilaiset äh, pyrkivät luomaan itsehallintojärjestelmää. Tämä on osittain nyt jo toteutunutkin siinä mielessä, että on kansallisia neuvostoja Voivodinassa. Mutta kysymyksemme kuuluu, ajatellaanko nyt sitäkin, että Kosovon pohjoisosan Serbian, Kosovan, Kosovan pohjoisosan Serbien itsehallinnon mallin mukaisesti myös Voivodinassa olisi turvasta mahdollista luoda samantyyppinen itsehallinto unkarilaisille. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että Voivodinassa tilanne on se, että alue on monikansallinen ja erilaisten väestösiirtojen ja e, veristen tapahtumien vuoksi Voivodinan unkarilainen vähemmistö on pienentynyt. Tällainen voimakas autonomia varmistaisi sen, että Serbian unkarilainen yhteisö säilyisi. Otan tässä myöskin esille Romanian. Romanian valtio on ottanut tiukan kannan suhteessa Serbiaan. Viime vuonna se ei antanut suostumustaan Serbian asemalle jäsenehdokkaana – kunnes Serbia varmisti Romanialle sen, että Serbia varmistaa romanialaisten vähemmistöoikeudet Serbiassa. Myöskin herra Kukan ja rova Lohpila, rova puheenjohtaja Lohpila, meidän tulisi valiokuntana edetä siihen suuntaan, että tähän jäsenyyteen liittyisi tiukkoja ehtoja, jotka koskevat vähemmistökysymysten ratkaisemista. Me nimittäin voimme nähdä, että joissakin maissa ei edes jäseneksi liittymisen jälkeenkään noudateta vähemmistöoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Meidän olisi jo nyt aset, huolehtia siitä, että jo ennen jäsenyyttä täytetään tällaiset ehdot. Thank you, Mr. Paljon kiitoksia, edustaja Tokes. Niin, tämä keskustelu alkoi myöhässä, joten meillä on 10 minuuttia aikatauluun lisättynä aikaa käytettävissä. Ja, ja seuraavat kollegat, ensimmäisenä kollega Busits, ihan lyhyesti, jos saan pyytää, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäpäs yritän esittää asian hyvin lyhyesti. ajattelin alkuun puhua kroatiaa, mutta ilmeisesti tulkkausta ei ole tarjolla, joten voin puhua myöskin englantia. Rouva puheenjohtaja, arvoisa herra Kukan ja kaikki kollegat ja vieraamme, olen iloinen voidessani kertoa Serbian kroattivähemmistöstä. Saanen ottaa esille muutaman keskeisen kysymyksen. Lukuisia muitakin löytyisi, mutta ihan lyhyesti muutama keskeisempään kysymyksen liittyen tähän kroatin vähemmistöön liittyen. Tarkkaan kuuntelin, mitä kollega Kukan totesi. Kunnioitan teidän sanomaanne. Sanoitte oikeudelliseen puitteeseen liittyen, että se on hyvä, mutta että ongelmana on täytäntöönpano. Eli käytännössä täytäntöönpanoa ei ole olemassakaan. Totesitte myöskin, että Voivodina on kehittyneempi. Suurin osa kroateista asuu Voivodinassa, mutta tätä edistystä ei ole kyllä nähtävissä. ja kyllä minulla on myöskin faktatietoa tarjolla tämän tueksi, tämän väitteeni tueksi. Aika ei ole hirveästi käytettävissä, joten saanen ottaa tärkeimmät asiat lyhyesti esille. Ensinnäkin tämä aliedustus, valtio, alue ja paikallisviranomaistasolla. Tähän liittyen minulla olisi riittävästi faktoja tarjolla, mutta en lähde, kuten rouva puheenjohtaja sanoi, kovinkaan yksityiskohtiin. Toinen tärkeä, erittäin tärkeä asia on se, että vähemmistöoikeuksien täytäntöönpano ei toteudu koulutusalalle juuri laisinkaan. Olen itse toiminut sillä alalla koko ikäni ja tämä huolestuttaa nykyinen tilanne minua huomattavassa määrin. Jos katsotaan Sidin lähellä Sotin aluetta. Siellä 40 prosenttia väestöstä on Kroatia. Harva käy kouluja siellä. Koulun johto ei anna mahdollisuutta kroatian kielisten kirjojen tuomisen kroatista kroatian kielen oppimista varten. Viime vuonna kuulin tai luin jostain, että tarjolla on vain ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen luokan oppilaille ja niin sanotulle lukiolaisille ei ollut tarjolla laisinkaan kirjoja kroatian kielellä, joten tämä on kyllä melkoinen puute. Ja kolmas tärkeä asia, herra kukaan, tämän haluaisin viestittää teille. Eli kroatti yhteisön asema Sokja Bunetsian alueella tämä ongelma on erittäin suuri. Yhteisö Matiska Jobsku ja Suna ja muut instituutiot Serbiassa ovat aiheuttaneet näitä ongelmia ja minä todellakin nöyrästi pyytäisin teitä tarkastelemaan näitä kolmea keskeistä kysymystä. Muitakin löytyy, kuten esimerkiksi tilan puute, kulttuuri, kulttuurillisille tapahtumille. Joten kun menette takaisin alueelle, niin katsokaa asiaa avarmin. Ja olen kollegani kanssa samaa mieltä tästä unkarilaisten vähemmistön os tilanteesta. Supelitsessa kävin siellä viikon ajan ja keskustelin siellä monien kroattien ja unkarilaisten kanssa. Ja vielä kerran kiitokset tästä kokouksesta. Ja minä todellakin toivoisin, että joku kuuli ääneni tässä valiokunnassa ja toivottavasti myöskin vieraamme ja Budapestin professori kuuli mitä sanoin. Ja toivottavasti myöskin serbialaiset kollegani kuulivat tämän vetoomukseni. Vielä kerran kiitokset läsnäolostanne. Kiitoksia kollega Busic. Ja kunhan olemme käyneet vierailulla, niin silloin meille tarjoutuu uudemman kerran mahdollisuus keskustella asiasta tämän laadittavana olevan kertomuksen pohjalta. Kollega Blankovic seuraavana, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja, valtuuskunnan uutena jäsenenä. Kroatian EPP-valtuuskunnan jäsenenä haluan osallistua keskusteluun ja ilmaisen ensiksi yleisen ja jatkuvan tukeni Kroatialle, kun kysymys on Serbian Euroopan pyrkimyksistä. Tämä on meille äh, todella tärkeä äh, kysymys, kun ajatellaan hyviä naapurussuhteista vakautta ja äh, edistymistä ja erityisesti kun ajatellaan Kakkois-Euroopan maiden EU lähentymispyrkimyksiä, kun kysymys sitten tietystä poliittisesta kysymyksestä, jotka varmasti täydentävät sitä, mitä Rova Busic tuossa sanoi, ja kun kysymys on Serbian vähemmöistä, josta siis keskustellaan täällä erityisesti juuri unkarilaisesta vähemmistöstä. Muitakin tosin on ja luin tuon komission edistymiskertomuksen hyvin tarkkaan, samoin myöskin parlamentaarisen kertomuksen Serbian edistymisestä, niin hyvä olisi ottaa huomioon myöskin kahdenväliset suhteet, kun kysymys on vähemmistöjen suojelusta niin poliittisesti kuin juridisestikin. Ja tässä haluan ottaa esille sen, että on olemassa kahdenvälinen sopimus vähemmistöön suojelusta Kroatian ja Serbian välillä. Tämä tiedoksenne Kroatiassa 150 ähm, parlamentin jäsenestä meillä on kahdeksan paikkaa, jotka on varattu vähemmistöille, äh, vähemmistöjen edustajille. Ja näistä kahdeksasta kolme on äh, annettu äh, serbi vähemmistölle, Kroatialle ja muut, muille. Ja tämä ei tietysti ole lukumääräisesti suuri, kun, mutta kuitenkin että kahdeksan paikkaa on varattu vähemmistölle. Ja tämän sopimuksen pohjalta on syntynyt poliittista tahtoa Kroatiassa ja Serbiassa, jossa Serbian viranomaisille tehdään selväksi, että selvästi on taattu ja turvattu Kroatian poliittisten edustajien osallistuen myöskin Serbian, Kroatian parlamentissa, Serbian parlamentissa. Ja tätä nyt eivät ole vahvistaneet vielä Serbian viranomaiset on totta, että sinne on valittu näitä henkilöitä, mutta että myöskin poliittisten puolueiden listojen kautta, ei sen kiintiön kautta, joka olisi Kroatian edustajien keskuudesta valitti Serbiassa. Ja toivon mukaan tästä voitaisiin myöskin keskustella ja voitaisiin katsoa laajemmin tätä asiaa, kun komissio sitten tämän oman raporttinsa aiheesta valmistelee ja kun ajatellaan Serbian laajen liittymispyrkimyksiä, samoin myöskin näitä perusoikeuskysymyksiä, mm, erityisesti siihen liittyvää kappaletta ja näitä kahdenvälisiä velvoitteita, kun kysymys on vähemmistöstä. Mutta muutoin olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Rova Pusis juuri sanoi. Äh, Paljon kiitoksia seuraavana колега Иличев. Госпожо, аз искам да отбележа два момента, които смятам за много важни. Първо, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille kaksi hyvin tärkeää kysymystä. Minä tuen täysin sitä, mitä herra Kukan totesi, tilanne paranee, se on ilmeistä. Meidän ei pitäisi olla ylikriittisiä, eh, kun ajatellaan, että todellisuudessa vähemmistöjen oikeudet Serbiassa ovat parantumassa. Kuitenkin haluan täsmentää erästä seikkaa. Tämän tilanteen parantuminen usein on johtunut poliittisesta liikkumattomuudesta. Tämä ei ole siis sisällöllinen, vaan muodollinen parantuminen. Jos ajatellaan vaikkapa Bulgarian ja Romanian ja Unkarin toimia, jolla ne antavat vaikkapa kuin paljon passeja kansalaisille. Tämä tietysti johtaa liikkuvuuden parannemiseen romanialaisille ja unkarilaisille, jotka siis voivat tällaista matkustusasiakirjaa käyttää, bulgarialaista, romanialaista tai unkarilaista. Mutta tällä tavalla vain siis vaikutetaan muotoseikkoihin. Haluaisin puuttua siihen, mitä herra Sergin sanoi. Tässä hän sanoi, että luottamus on hyvin tärkeää. on hyvin tärkeää, että vähemmistöt voivat luottaa enemmistöön, kun kysymys on alueista, instituutioista, passeista, asemasta ja perustuslaista. Kuinka voitaisiin siis parantaa luottamusta etnisten ryhmien välillä, kun kysymys on yhdestä yksittäisestä valtiosta, kuten juuri Serbiassa on kysymys? tämä tilanne on aika mutkikas, mutta uskon, että meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, kuinka parannetaan tiedonkulkua valtion, hallinnon ja toisaalta EUn välillä. Ja otan tässä nyt esille yhden esimerkin. Bulgarian edustajana olen kolmesti esittänyt kysymyksen, että taattaisiin todella riittävä määrä bulgarian kielisiä koulukirjoja mutta ei ole olemassa mitään ratkaisua tähän keskeiseen kysymykseen. Tämä on todella pieni kysymys. On vain satoja kirjoja Jaha, olen kolmasti jo siis valtuuskunnassa parlamentti, Serbian parlamentin valtuuskunnassa asian ottanut esille joka kerta Bulgarian presidenttiä halatessaan Serbian presidentti on todennut, että tämä on valtavan suuri yllätys hänelle. Hän ei tiennyt tämän tyyppisestä ongelmasta ja hän tekee kaikensa, jotta tällaisia kirjoja painetaan. En tiedä, onko kysymys tiedon, tiedon kulun vaikeuksista vai poliittisen tahdon puutteesta vai onko tässä kysymys laiminlyönnistä, mutta joka tapauksessa kysymys on tällä tällaista pienistä asioista, arkipäiväisistä asioista paikallistasolla, jotka asettavat kysynalaiseksi sen, kuinka vähemmistö voisi enemmistö luottaa raporttien kirjoittamisen kautta ja ihmisten tapaamisen lisäksi pitäisi muistaa myöskin tällaiset asiat. Sama Mitrovicassa Pohjois-Kosovossa voitaisiin ajatella samantyyppistä statusta asemaa kuin Voivodiinalle. Kysymys on kuitenkin elämästä ja kuolemasta albaneista, albaneista ja kosovalaisista Serbiassa ja kaikista näistä henkilöistä, jotka asuvat näillä äärialueilla raja-alueella. Tässä vain pieni esimerkki siis, mutta jos haluamme tehdä laajemman päätelmän tästä asiasta, niin uskon, että meidän pitäisi ehkä miettiä enemmän vielä sisältökysymyksiä. I have three questions, was in... Kiitoksia. Vielä kolme puheen vai kolme kysymystä olisi, mutta en aio niitä esittää. Sen kummemmin toteasin vain, että minä kuulun tähän valtuuskuntaan ja minun mielestäni olisi kiintoisaa kuulla enemmän romanivähemmistöstä. vähemmistöstä ja ehkäpä vielä ulkosuudenhallinnon vastaukseen, joka vielä saadaan. Meidän keskustelimme eilen sopimuksista Sanottiin, että Serbia ei olisi turvallinen maa takaisinottoon liittyen. Ehkäpä voisitte kertoa myöskin siihen liittyen, mikä on näkemyksenne. Yksi kiireellinen asia me kuulimme tänään kansalaisjärjestöltä, että 28. päivä järjestetään seksuaalivähemmistöjen mielenosoitus. Ja vuonna 2011 vuosina ja 2012 tämä Belgrade Pride-tapahtuma peruttiin painostuksesta johtuen. Toivottavasti tämä voidaan toteuttaa, mutta vaarana on, että tätä ei järjestetäkään. Ja nyt toden totta pyytäisin, että saisimme ihan lyhyitä ja ytimekkäitä vastauksia ja kommentteja. Patrick Paquet laajentumispääosastosta ja sitten Hubert Pripitz, äh, Pripitsa ulkosuudenhallinnosta. Olkapa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia. Kiitokset kutsusta tähän mielenkiintoisen keskusteluun. On hienoa, jos näillä tärkeänä aikoina valtuuskunta pääsisi Serbiaan viime kesäkuussa neuvottelut aloitettiin Serbian kanssa ja me olemme kirjanneet nämä kommentit ylös. Tietenkään emme voi vastata tässä kokouksessa kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin, mutta olemme kirjanneet nämä kyllä ylös. Saimme korostaa, että ihmisoikeudet ja vähemmistökysymykset ovat olleet ne melko lailla tärkeimmät kriteerit, joiden pohjalta voitiin sanoa, että neuvottelut Serbian kanssa voidaan aloittaa. Me olimme hyvin tarkkoina näiden kysymysten suhteen. Ja me jatkamme tätä vuosien ajan käynnissä ollutta seurantaa. Tämä ei missään nimessä pääty, päinvastoin eilen ja tänään aloitimme luvun 23 käsittelyn ja perusoikeuskysymys on yksi keskeisimmistä keskustelun kohteista. Toivoisin, että seur- katsotte 16. lokakuuta julkaistavaa etenemiskertomusta Serbian liittyen. Siinä oli varmaan mielenkiintoista informaatiota ennen tätä teidän matkaanne. Ja sitten minä kuulin kysymyksen, joka liittyy tähän tasapainotilaan. Eli yhtäältä on luotu näitä peruspilareita vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien vaalimiseksi. Tämä löytyy jo lainsäädäntöpuolelta, mutta toisaalta sitten on vielä nämä haasteet, muun muassa täytäntöönpanoon liittyvät puutteet. Oli miten oli, Serbia on sitoutunut parantamaan tilannetta. Viime vuonna useampaan otteeseen tämä kävi ilmi. Ja ehkäpä teidän kannaltanne kaksi tärkeää asiaa tämä syrjinnän vastainen kielto ja sitten toimintaohjelma. Minä uskon, että sit siellä oltaisiin kiinnostuneita teidän kommenteista ja rikoslainsäädäntöön liittyen. Raskauttavana asianhaarana voidaan pitää uutta, uutta kysymystä, joka on esimerkiksi Äh, sortaminen etniseen taustaan vedoten. Eli tämä on yleisen syyttäjäviranomaisten näkökulmasta katsottuna erittäin hyvä uusi asia. Ja tietenkin kyse on myöskin rahoituksellista vajeista, että kaikkea ei voida kerralla hoitaa kuntoon. Me todellakin rohkaisemme paikallisia viron, viranomaisia panostamaan myöskin koko maan sosiaalistaloudelliseen kehitykseen. Me tiedämme, että osa maasta kärsii todellakin hetkistä tilanteesta. Sitten vuonna 2014 tulee vähemmistöneuvostojen vaali, eli niihin ei ole enää pitkä aika. Se ei ole niinkään haaste, vaan mahdollisuus nyt voidaan todellakin osoittaa, että ollaan sitoutuneita toimimaan vuoden 2009 hyväksytyn lain hengessä. Ja toivottavasti vähemmistöryhmät käyttävät hyödyksen näitä uusia välineitä ja parantavat viestintää keskenään. Ja olen samaa mieltä sen suhteen, että meidän täytyy todellakin lisätä luottamusta tähän uuteen mahdollisuuteen meillä ei ole hirveästi aikaa keskustelua varten, mutta mitä tulee romaanikysymykseen, niin se on yksi käytännön läheinen Serbian ratkaisumalli. Tämä on kattava strategia, jota on harjoitettu jo vuodesta 2011 lähtien ja lisäksi on otettu käyttöön kaksi toimintaohjelmaa ja konkreettisia tuloksiakin on nähty. Tilanne ei välttämättä ole täydellinen, mutta kuitenkin se on parantunut esimerkiksi uudelleen asuttamisen suhteen. Sitten vielä yksi asia Voivodinaan liittyen. Kun käytte siellä, niin voin kertoa teille, että äh, radiotelevision Voivodina yleisradioyhtiön tilanne on aika lailla hankala, erityisesti vähemmistökielien osalta, ja me olemme ilmoittaneet Serbian viranomaisille, että tähän ongelmaan kannattaisi kiinnittää huomiota. Paljon kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia. Sitten kollega Pake. Thank you very much, Madam Chair. <clears throat> On behalf... Kiitos puheenjohtaja. Ulkosuojelun puolesta me pidämme hyvänä, että pidetään tällainen tapahtuma tänään. Ja tärkeää on tietysti, että valtuuskunta menee Serbiaan. Haluaisin jo alusta sanoa, että ulkosuhdehallinto ja komissio harjoittavat läheistä yhteistyötä käsi kädessä – Tietysti laajentumiseen liittyvissä uudistuksissa komissiolla on tässä johtoasema. En halua siis toistaa sitä, mitä komissio ja sen komission edustaja totesi. Haluaisin keskittyä kolmeen kysymykseen. Nykyinen poliittinen painopiste on kolmannen marraskuuta kunnallisvaaleissa Kosovossa. Pidämme hyvänä kummankin osapuolen ponnisteluja, niin Serbian kuin Kosovon ponnisteluja sen varmistamiseksi, että vaalit voidaan viedä lävitse menestyksekkäästi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kosovon pohjoisosassa pidetään kunnallisvaalit. Toinen asia, jonka haluan esittää, on se, että korostaisin sitä eh, stabilitaat- vakaus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan eh, äskettäin ja haluamme pitää ensimmäisen vakaus, tulemme pitää ensimmäisen vakaus- ja neuvoston neuvoston ensimmäinen lokakuuta täällä eh, Brysselissä voidaan katsoa, mitä asioissa on päästy eteenpäin ja myöskin keskustella viimeisimmistä eh, kehityksistä. Ja kolmas asia, jonka te otitte esille, tämä eh, Gay Pride-tapahtuma sunnuntaina EUn edustuston Belgradissa on ollut aktiivinen jo touko-kesäkuussa ja edellinen lähettiläs, samoin kuin nykyinenkin lähettiläs äh, Davidson, ovat pyrkineet helpottamaan tämän Pride-tapahtuman järjestämistä tietoisuuden lisäämiseksi asiasta. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että tapahtuma järjestetään sunnuntaina. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Niin, nyt on hiukan hankala tilanne. Pyydän meidän vieraatamme esittämään vastauksensa hyvin lyhyesti. Kolme minuuttia per vieras maksimissaan. Olkaapa hyvä. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli helppoa, mutta yritän tehdä parhaani. Eräs kysymys, joka otettiin esille, oli lähes kaikki osannistajat mainitsivat eh, toimenpanokysymyksen ja minä en nyt sano, että toimenpano on täysin, eh, että sitä puuttuu täysin, mutta siinä on puutteita. Antaisin esimerkin asiasta. On sääntöjä, jotka koskevat monikielistä hallintoa kunnissa, joissa on huomattava määrä vähemmistön edustajia, ennen kaikkea Voivodinassa – Nämä säännöt ovat olemassa. Niiden toimeenpanemiseksi tarvittaisiin kuitenkin henkilöstön palkkausta, jotka hallitsevat, henkilöstön, jotka hallitsee useampia kieliä, serbiaa ja sitten paikallisia kieliä, jotka ovat relevantteja. Sen lisäksi tarvitaan myöskin lisää kielikoulutusta näille henkilöille. Ilman tällaista palkkauspolitiikka Ilman ponnisteluja sen aikaansaamiseksi, että on henkilöitä, jotka pystyvät puhumaan useampaa kuin yhtä kieltä, tämä jää kuolleeksi kirjaimeksi. Tämä on yksi kysymys, joka liittyy toimeenpanoon. Tärkeä kysymys toimeenpanossa on voidaan radio- ja television tilanne, joka täällä mainittiin, ja se on todella vakava ongelma koska kysymys ei ole pelkästään vähemmistökielistä, vaan myöskin serbian kielestä, mutta Voivodinan radio- ja television rahoitus on täysin äh, epäselvä tällä hetkellä ja tarvitaan todellakin jonkinlainen ratkaisu. Samanlainen tilanne on myöskin uudessa luonnoksessa laiksi. Luonnosta on arvosteltu, vähemmistöt ovat arvostelleet sitä kovasti, mutta luonnoksessa on enemmän tilaa yksityistämiselle, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta vähemmistöille se itsessään ei ole toimivaa, koska ei kertakaikkisesti ole vähemmistöä, vähemmistöä edustavaa eh, ydintoiminnan harjoittajaa, joka voisi perustaa unkarin, slovakin tai kroatian kielistä äh, kielisiä tiedotusvälineitä. Tähän tarvittaisiin lisäresursseja. Nykyluonnoksessa ei ole tyydyttävää ratkaisua tähän. Tämä tietenkään ei vielä ole todellisuutta, kysymys on luonnoksesta, mutta tämä kuitenkin on ongelma, joka pitää ratkaista. Ja vähemmistöllä on tietysti oikeus itsehallintoon, median alalla, mitä on myöskin, mikä on myöskin syytä ottaa huomioon. Tämä siis on myöskin sellainen kysymys, joka on ratkaistavissa, mutta se pitää ratkaista. Toimenpanon kysymykset, niissä varmastikin eurooppalaista apua voitaisiin pitää hyvänä. Romani oikeuksien kokouksessa tapasin, että on olemassa syrjintää, syrjimättömyystoimia, joka koskee romania, jotka haluaisivat mennä opiskelemaan. Noin 200 paikkaa on varattu. Ja tämä on tällaista äh, hyvin toimivaa mm, toimintaa ja pidän sitä hyvänä. Romani aktivistit sanoivat, että, että vain 99 romania käytti mm, tilannetta hyväkseen, sanoi, että oli romani ja hyväksyttiin yliopistoon. Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys. Miten, miten voidaan katsoa, että on väärinkäytöksiä ja pyrkiä siihen, että ihmisoikeuksia noudatetaan, se ei ole kovinkaan helppoa. Tämä on yksi sellainen kysymys, jossa eurooppalainen tieto voisi olla avuksi. Ei kuitenkaan välttämättä helposti. Meillä on siis ongelmia toimenpanossa. Aika näyttää nyt loppuvan. Mutta jos on aikaa vielä, mihin palaan joskus myöhemmin muihin kysymyksiin. I think in preparing for the visit we... Matkaa valmisteltaessa olisi hienoa, jos voisitte antaa meille myöskin vastauksen kirjallisessa muodossa, sillä me yritämme briefata ihmisiä näiden vastauksien nekin kautta. Kollega Durovic. Two issues. Um, the... Yritän puhua lyhyesti. Ensinnä tämä toimenpanokysymys. Monasti ja itse asiassa olisin juuri samaa mieltä siitä, että on voimakkaampaa poliittista tahtoa panna täytäntöön olevassa lainsäädäntöä, mutta ongelmana on se, että monilla alueilla resurssit ja kapasiteetti ovat riittämättömiä. Esimerkiksi vaikkapa hallituksen äh, virastojen ihmis- tai vähemmistöoikeusresurssit ovat riittämättömät ja niitä on vahvistettava. Toinen kysymys liittyy medialakiin ja tämä uusi lakiluonnos on äh, välttämätön, koska on lopetettava tämä juridinen konflikti, kun kysymys on median yksityistämisestä, joka on siis tuo entinen laki ja sitten taas tämä uusi laki, jossa suojellaan vähemmistöä. Tarvitaan tätä lakia ja tarvitaan myöskin ratkaisu siihen, että todella vähemmistön ähm, tiedotusvälineet voidaan turvata heidän omilla kielillään. Mutta äh, ongelmia on edelleen sen osalta, kuinka tätä radio- ja televisiolähetystoimintaa voidaan toteuttaa ja tietovarja jakaa vähemmistökielillä. Ja tätä asiaa on nyt seurattava, mitä siis tämän lain suhteen tapahtuu. Ja on hyvin tärkeää myöskin pitää tätä sellaisena konkreettisena vertailukohtana tai ikään kuin olisi luotava jonkinlainen tiekartta, etenemissuunnitelma sille, kuinka tämä tilanne etenee niin, että voitaisiin seurata ja sitten myöhemmin todeta, kuinka on edetty. Ja hyvin nopeasti vielä lopuksi, kun kysymys on näistä unkarilaisvähemmistöön liittyvistä tapahtumista, kaikki raportit toteavat, että ne ovat huomattavasti vähentyneet, tällaiset välikohtaukset viime kuukausien aikana, ja tilanne on todella muuttunut vuodesta 2005. So thank you. Oikein paljon kiitoksia. Näin päätämme kuulemisen, mutta kuten sanottu, me käymme paikan päälle ja kerromme matkan Annista ja silloin matkan jälkeen meillä on mahdollisuus ja paikan päällä tietenkin on mahdollisuus keskustella Servien edustaja ja kollega Lubandic, meillä on sääntönä se, että jos suurlähettiläs haluaa käyttää puheenvuoroa, niin hänelle annetaan se mahdollisuus, mutta valitettavasti en voi antaa teille enempää kuin kolme minuuttia. Miten on? Olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää siitä, että kutsutte minut tähän kokoukseen. Haluaisin herra Kukania ja kaikkia paneelin jäseniä, samoin parlamentin jäseniä kiittää keskustelusta. Se oli mielenkiintoinen keskustelu. Ja selvästikin äh, merkitsemme ylös kaikki tällaiset kommentit, joita olemme kuulla tässä keskustelussa, ja myöskin äh, raportit, niin voimme todeta, että Serbia pyrkii täyttämään eri sitoumukset, jotka liittyvät Euroopan neuvostoon ja myöskin Euroopan komission esittämiin vaatimuksia, jotka koskevat sen lainsäädäntöä ja pyrkii parantamaan vähemmistöjen tilannetta. Serbia on monikulttuurinen, monietninen yhteiskunta. Se on huolimatta konflikteista ja sodista pystynyt säilyttämään kokoonpanonsa, yhteiskuntansa kokoonpanon, ja se on pyrkinyt edelleen parantamaan tilannetta. Olemme iloisia siitä, että voimme nyt käydä konkreettisia keskusteluja Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja komission kanssa jäsenyydestä. Kuten saatoitte kuulla, olemme aloittaneet oikeus- ja ihmisoikeuskysymyksillä. Kysymykset, jotka täällä on mainittu, ovat pitkien keskustelujen kohteena tulevaisuudessa. Otamme myöskin tämän ajatellen Serbian ja Balkanin yhteiskuntien tilannetta, sen, että on olemassa yleinen talouskriisi, joka liittyy pelkästään näihin yhteiskuntiin. Mutta tämä tietysti vaikuttaa hyvin pitkälti jokaisen asemaa ja jokaisen tilannetta, mukaan otettuna vähemmistöjen tilanne. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että vähemmistöjen asema, kansalliset neuvostot ja ponnistelut ovat siis selkeästi nähtävissä. Haluaisin vain todeta, että on 329 oppikirjaa jo eri vähemmistökielillä, joita käytetään Serbian kouluissa. Mitä tulee sitten poliittiseen järjestelmään, haluaisin todeta siitäkin, että meillä on 50 puoluetta, joilla on yhteys kansallisiin vähemmistöihin, ja näillä on erityisiä edustusoikeuksia, niitä koskevat erityiset äänikynnykset. Valitettavasti entisten välinen tilanne ei tietenkään ole täydellinen meidän alueellamme. Täällä puhuttiin eh, kahdenvälisistä puolustussopimuksista koskevat suojelua, ja mekin tuemme tällaista. Me pidämme arvossa ponnisteluja, joita esimerkiksi eh, Kroatian hallitus on ryhtynyt oman lainsäädäntönsä panemaan toimeen esimerkiksi serbian kielen käytöstä kaduilla – mutta saat, olimme saaneet nähdä, miten vaikeaa se on, koska se on asia, johon äh, äärioitaiset kiihkoilijat sitten reagoivat. Haluaisimme erityisesti ottaa esille myöskin ponnistelut, joita Serbian hallitus on tehnyt Romanian aseman parantamiseksi. Tämä on mainittu täällä, mutta meillä on nyt aikaa antaa konkreettisia lukuja tästä, mutta haluaisin myöskin sanoa, että konkreettisesti katsottuna unkarilaisen vähemmistön tilanne tai romanialaisen vähemmistön tilanne on parantunut. Ja lopuksi vielä sananen tästä Gay Pride-tapahtumasta. Minä tulimme näkemään tämän äh, Pride-festivaalin. Se on pidetty joka vuosi. Ja hyvin äh, tunnettuja politiikan edustajia on ilmoittanut, että he osallistuvat Pride-tapahtumaan. Mutta lopullinen päätös siitä, onko turvallisuus riittävää, jotta voidaan pitää tällainen avoin paraati, sen tekee poliisi. Ja toivon, että tapahtuma pidetään. Hallitus on vakaasti sitoutunut siihen, että kaikilla on oikeus mielenosoituksiin. Paljon kiitoksia arvoisa suurlähettiläs. Toivottavasti olitte paikalla, kun tulemme tänne takaisin kertomaan matkamme Annista. Kiitoksia myöskin kollega Kukanille, yhteispuheenjohtajalle. Ja pyydän anteeksi kollega Berman, te olette joutuneet nyt vähän odottamaan tätä seuraavan asi- esityslistan kohdan käsittelyä. Kollega Kasak astui nyt remmiin, ottaa puheenjohtajan tehtävät hoitaa, hoidettavakseen ja jatkamme hetken kuluttua.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 ladies and gentlemen. Uh, no niin, hyvät naiset ja herrat, voitaisiinko jatkaa kokoustamme. Esityslistalla olemme päässeet kohtaan yhdeksän. Ja aiheena on tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen. Tämä on valmistelija Tais Bermanin teksti. Vastuuvaliokunta on Juri-valiokunta. Kolmas neuvoston direktiivi, joka annettiin 70, vuonna 1978 pitää sisällään määräyksiä koskien vuosittaista tilinpäätöstä ja rajoitetun vastuun yrityksiä ja tämän direktiivimuutoksen muutoksen myötä on tarkoituksena huomioida tarvittavat korjaukset ja mitä tulee muihin kuin taloudellisiin tietoihin liittyvä julkistamisvelvoite – niin nämä tarkistukset antavat mahdollisuuden parantaa tilannetta ja ylipäätään koko järjestelmällä hallinnointia. Mutta vain ainoastaan 6 prosenttia suurista yrityksistä ilmoittaa vuosittain muista kuin taloudellisista tiedoista, joten on melkoinenkin haaste saada nämä yritykset vakuutettua siitä, että heidän tiedottamistaan tällä saralla parannettaisiin ja laajennettaisiin. Tarkistukset pitäisi jättää lokakuun neljäs päivä mennessä, kello 12 mennessä. Ja saanen muistuttaa ryhmiä siitä, että varjoesittelijöiden nimet tulisi mitä pikimmiten ilmoittaa ja saanen nyt antaa puheenvuoron valmistelija Bermanille. Olkaapa hyvä. Now that we are... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, kun suurin osa vieraista on lähtenyt salista, niin nyt voin kertoa teille tästä tekstistä, jonka olemme luonnostelleet. Mitä tulee yritysten ilmoittamiin tietoihin muihin kuin taloudellisiin tietoihin, niin sanoitte, että vain ainoastaan 6 prosenttia suurista yrityksistä toimii näiden vaatimusten mukaisesti. Eli että muutkin kuin taloudelliset tiedot voivat olla erittäin tarpeellisia. Syynä on se, että maailmanlaajuisesti näitä tietoja julkaistaan tilinpäätöksissä Eri tasoilla tästä on keskusteltu, on olemassa suuntaviivoja, standardeja, yk tasolla, ILOssa, OECDssä ja muuallakin. Ja mielestäni eurooppalaisten yritysten etuna ja koko unionin etuna olisi se, että me toimisimme tässä ikään kuin moottorina. Tästä olisi hyötyä EUlle ja koko kehittyneelle maailmalle. Eli se, että loisimme järkevät standardit ympäristöön, ihmisoikeuksiin, sosiaaliseen tur- sosiaaliturvaan liittyen, kestävyyteen liittyen, eli että näitä standardeja sovellettaisiin maailmanlaajuisesti. Egoistisesti voitaisiin sanoa, että jos meidän yrityksemme EUn sisällä joutuvat raportoimaan näiden standardien pohjalta vaikka muualla näitä standardeja ei tarvitse noudattaa ja kun eletään avoimen talouden aikakautta, niin silloin tämä olisi äh, epäoikeudenmukaista. Ja tästä hyötyvät sekä kansalaiset että myöskin ympäristö. 25 tuhatta yritystä tarjoaa näitä muita kuin taloudellisia tietoja. Tietojen laatu on melko epä tasapainoinen, eli näitä tietoja on erittäin vaikea arvioida, ei ainoastaan kansalaisyhteiskunnan keskuudessa, vaan myöskin investoijien keskuudessa, koska tietenkin yritykset haluavat tai investoijat haluavat tietää, minkä tyyppisiin kohteisiin nämä heidän rahat ohjataan. Lähestymistapa EU-ssa siis poikkeaa maasta toiseen ja yrityksillä on vaikea selvittää, mitä velvoitteita heihin oikeastaan kohdistuu. Euroopan parlamentti, kuten tekin totesi, on julkaissut kaksi päätöslauselmaa ja komissio on esittänyt direktiiviehdotuksen ja tämä on mielestämme mainio lähtölaukaus. Suuret yritykset joutuvat ilmoittamaan näistä tiedoista, jotka liittyvät sosiaaliseen alaan, työllisyyteen, ympäristöön, työntekijöiden oikeuksiin, korruptioon ja ihmisoikeuksiin. Mutta tämä velvoitehan koskee vain ja ainoastaan yrityksiä, joissa on yli 500 ihmistä töissä ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa. Eli tätä sovellettaisiin 18 000 yritykseen. 18 000 on paljon pienempi luku kuin 42 000, joita voitaisiin pitää suurimpina yrityksinä ja työnantajina jos nyt katsotaan, mitä määritelmää unioni ylipäätään yleensä käyttää. Eli meidän tulisi soveltaa samoja määritelmiä myöskin suuriin yrityksiin, jotka työllistävät yli 250 ihmistä ja joja joidenkaan liikevaihto olisi yli 35 miljoonaa euroa ja joidenkaan taseen loppusumma tilinpäätöspäivinä olisi yli 17,5 miljoonaa. Tämä pitäisi huomioida 78 äh, kautta 660 ETY-tekstiä pohjana. Mielestämme tätä määritelmää tulisi soveltaa kaikkialla. Toinen tarkistus, jonka haluaisin esittää, liittyy siihen, että kun tiedoista kerrotaan niin koko tuotantoketju pitäisi huomioida ja myöskin alihankkijat tulisi huomioida. Olisi ihmeellistä tätä nykypäivinä, kun tehdään paljon työtä alihankkijoiden kanssa, koska yksikään yritys ei tee kaikkia, kaikkia työtä, työtä itse, joten kyllähän meidän täytyy varmistaa, että koko arvoketju, tuotantoketju huomioidaan. Ja sitten vielä riskeihin liittyvä tarkistus. Työnantajahan ottaa oman, ottaa oman riskin, mutta se pitäisi myöskin kuvata tarkemmin. Eli kerrotaan niistä yhteyksistä, joita tällä yrityksellä on viranomaistahoihin tai muihin yrityksiin. No mitä standardia tulisi soveltaa? Pitäisikö soveltaa kansallista julkistamislainsäädäntöä? Eli säilyttäisimme tämän tilkkutäkkijärjestelmän. Mielestäni meidän tulisi luopua tästä kansallisesta lähestymistavasta ja ottaa käyttöön kansainväliset eurooppalaiset standardit, jotta ne olisivat vertailukelpoisia nämä julkistettavat tiedot jotta yritykset todellakin tietäisivät, mitä heidän pitäisi tehdä missäkin maassa. Tässäpä omat tarkistukseni. Muistakin tarkistuksista voidaan keskustella, mutta tämä riittää omalta osaltani tässä vaiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Bervan tästä selkeästä, lyhyestä alustuksesta. Nyt saanen antaa puheenvuoron varjoesittelijöille. Paikalla taitaa olla vain ainoastaan yksi. Kollega Zip kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. E, e, Kiitos puheenjohtaja. Minusta meillä on ollut mahdollisuus keskustella yhteiskuntavastuusta jo joku sen kerran aika äskettäin tässä pienenkin ajan sisällä, kuten tässä esittelijä mainitsi. kun olemme tästä keskustelleet, olemme hyväksyneet myöskin kaksi päätöslauselmaa, jotka liittyvät kahteen eri mietintöön ja jotka tulevat eri valiokunnista, juuri valiokunnasta ja EMPL, siis työllisyysvaliokunnasta. Minä näistä keskusteluista muistan edelleen sen viestin, että se mikä on kaikkein tärkeintä on luottamuksen palauttamus, joka on kärsinyt tässä kriisin kuluessa – ja voimme sanoa, että itse asiassa kriisi johtui suurelta osin siitä, kuinka rahoitusmarkkinoiden tai rahoitussektorin toimijat toimivat. Tämä osoitti, että tietyt tiedot, joita julkaistaan näissä tilinpäätöksissä, eivät ole täydellisiä, vaan niistä puuttuu tärkeitä seikkoja Toisaalta meillä on myöskin muita esimerkkejä, joissa olemme kuulleet siitä, mitä on tapahtunut tekstiilialalla. Kysymys on tästä katastrofista Pakistanissa. Sadat ihmiset kuolivat ja tämä tekstiilifirmahan on toiminut myöskin EU-markkinoilla olen käynyt Rova Gomeshin kanssa äh, Pakistanissa ja missä tahansa kävimmekään, keskustelimme siellä tästä yhteiskuntavastuusta, joka yrityksillä on. Olimme myöskin eri alan edustajien kanssa yhteyksissä Pakistanissa. Ja tämä aihe, äh, omistajaohjaus, yhteiskuntavastuu, tämä aihe tuli esille hyvin tärkeänä ja uskon, että meidän sanamme putoavat nyt hyvin hedelmälliseen maaperään. Hyvin usein olemme pitäneet kumppaneinamme ihmisoikeustoimijoita, mutta tämä voisi olla hyvä lähtölaukaus tälle. Ja hyvin useinhan näissä maissa juuri lapset joutuvat tekemään työhön. Naiset työskentelevät siellä hyvin vaikeissa olosuhteissa Näissä maissa siis kulttuurinen malli on erilainen. Joskus kun puhutaan ihmisoikeuksista täällä eurooppalaisella, tai täällä eurooppalaisella tyylillä, sitä ei hyväksytäkään niin helposti. Ehkä yhteiskuntavastuu olisi tässä hyvä lähtökohta. Haluan kiittää esittelijää kaikista hänen ehdotuksistaan, mutta minun on sanottava, että kun puhumme tämän tyyppisestä kysymyksestä, minulla on aina kysymysmerkki mielessäni. Pitäisikö meidän todella lähteä siihen, että lisäämme sellaisten toimijoiden määrää, joiden on pakollisesti osallistuttava tähän järjestelmään. En tiedä, kuinka tämä sitten äh, tulisi hyväksytyksi ja kuinka tämä nähtäisiin äh, eri elinkeinoaloilla. Jos me laitamme tämän rajan 2500 työntekijään. En tiedä, onko tämä hyvä ratkaisu. Ehdotamme tässä myös, että vähentäisimme tuota liikevaihtoa ja näin ollen tätä myöten useampi yritys joutuisi tämän järjestelmän piiriin myös. Tätä voitaisiin, myös, voitaisiin myöskin kritisoida, koska tässä ehdotamme tätä asiaa aika vaikeina aikoinakin, hyvin vaikeassa suhdannetilanteessa Euroopan taloudessa. Tässä voitaisiin ehkä keskustella myöskin imagosta. Ehkä hankkeista voitaisiin tehdä houkuttelevampia yrityksille sillä tavalla, että sanotaan, että ne parantavat yritysten imagoa ja näin ollen ehkä tuotteiden myynti tai palveluiden myynti helpottuu ja lisääntyy. Tässä oli puhetta myöskin alihankkijoista ja koko tästä ketjusta, tuotantoketjusta tässä pakollisessa järjestelmässä, mutta en oikein tiedä, kuinka tämä tapahtuisi käytännössä. Joskus ketjussa saattaa olla toimia, jonka äh, osuus on hyvin pieni lopullisen tuotteen valmistamisessa, niin että en tiedä kuinka tämä käytännössä toimisi, kuinka oikein lasketaan tuo äh, todellinen arvo, joka tekee alihankkijasta äh, sellaisen, että hänen pitäisi olla tässä järjestelmässä. Minulla ei ole nyt tämän tekstin englanninkielistä versiota edessäni, mutta tarkistuksessa kaksi esimerkiksi kolme iissä puhutaan riskistä ja riskistä, joka liittyy yrityksen toimiin ja sen äm, äm, liiketoimintasuhteisiin. Tässä todetaan, että haluttaisiin, että tästä tulisi kansainvälinen tai Euroopan laajuinen käyttäytymissäännöstö yrityksille. Tämä sanamuoto minua hiukan huolestuttaa. Ehkä olisi parempi sanoa, että kansainvälisten standardien joukossa voisimme viitata vaikkapa kansainväliseen työjärjestöön tai OECD. Meillähän on paljon näiden järjestöjen jäseniä niin, että näistä standardista tulisi tätä kautta varmasti todella selkeitä. Ja viimeinen kommentti tai oikeastaan kysymys tästä asiakirjasta ähm, esittelijälle. Nämä syyt, miksi hän esittää tarkistusta kolme, joka ähm, vie tietyt yritykset pois tästä järjestelmästä. Kaikissa näissä standardeissa, kun kysymys on konsolidoiduista tilinpäätöksistä, meillähän on sellainen tilanne jo, että jos joku ö, yritys joutuu tällaisen konsolidoidun tilinpäätöksen tekemään, sen ei tarvitse enää toista tilinpäätöstä ö, toimittaa. Ja en tiedä, tämä on kritisoitu kovasti, koska jälleen kerran tässä kysymys on siitä, että laajennetaan niiden yritysten määrää, joiden on pakko tulla tähän järjestelmään mukaan. Tässä oli jokunen kommentti nyt. Se johtuneen siitä, että olen aiemmin laatinut jo kaksi mietintöä. Afetissa myöskin työskentelin yhteiskuntavastuu- ja omistajohjauskysymysten parissa. Ja olen osallistunut monin kuulemisiin myöskin. Me olemme osallistuneet myös yhdessä joihinkin näistä ja jotkut näistä epäilyksistä, jotka ovat itäneet mielessäni, olen nyt tässä esittänyt tänään. Samoin Itressä herra Bensen tulee esittelemään oman luonnoksensa. Ehkä jonkinlaista koordinointia tarvittaisiin niin, että pääsisimme sellaiseen asiakirjaan, joka saataisiin hyväksytyksi myöskin Itressä. Kiitos. Dziękuję bardzo, panie Grzyb. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja nyt antaisin puheenvuoron kollega Bisepille, joka on vihreiden varjoesittelijä, mutta hän ei päässyt paikalle, joten puheenvuoro kollega Billerille. Kiitoksia, niin kollega Bisek ei päässyt paikalle, mutta jätti kirjallisen selvityksen. Hän pitää hy hy- hy hyvänä tätä lausuntoa, mutta tässä pitäisi huomioida myöskin toimintaketjut ja alihankkijat. Eilen keskustelimme kansallisten parlamenttien edustajien kanssa näiden Bangladesin traagisista tapahtumista. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi tällainen lainsäädäntö on tarpeen. Se on myöskin tyytyväinen siihen, että tarkoituksena on laajentaa tätä soveltamisalaa ja vihreät tulevat esittämään tarkistuksia, jotka ovat johdonmukaisia muiden tarkistusten kanssa ja joilla tarkis, tarkennetaan sitä, että tässä huomioidaan myöskin ihmisoikeusulottuvuus. Siinäpä kaikki lyhykäisyydessään. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia ja ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle, kuten kollega, kollega Jip sanoi tästä ihmisoikeusulottuvuudesta, niin totesin siihen liittyen, että ehkäpä voisimme keskustella siitä, että pitäisikö yritysten kertoa ihmisoikeusulottuvuudesta. Eli jos on olemassa vertailukelpoista tietoa, joka mahdollista EU-tasolla järkevää vertailua, valmistelija viittasi siihen, että kansallinen lähestymistapa ei olisi toimiva silloin, jos yritys toimii useammassa maassa. Mutta jos meillä olisi EU-laajuinen vertailukohta, niin silloin tilanne olisi toisenlainen – Eli silloin ei sovellettaisi enää erilaisia kriteereitä. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Nikola Bernier Abatille, sisämarkkinapääosaston edustajalle. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, it is a pleasure being with you this morning. Kiitos, on ilo olla täällä tänään. Haluan kiittää esittelijää mietinnöstä ja myöskin hänen arvioistaan tätä ehdotusta varten. Tämä on oikein hyvä ensimmäinen askel ja olemme varmasti tässä jo miettineet näitä vaatimuksia yrityksille hyvin pitkään tilinpäätösdirektiivien puitteissa. Näitä on muutetti monasti, näitä direktiivejä, ja erityisesti juuri raportoinnin osalta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun pyrimme parantamaan tätä asiantilaa muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoista koskevien tietojen julkistamisen osalta, mutta nyt haluamme tätä aspektia entiseltään yritysten raportoinnissa parantaa. Uskomme, että tämä on hyvä aloite yrityksiä ajatellen, samoin myöskin investoijien ja osakenomistajien osalta tämä on hyvä läpinäkyvät yritykset toimivat paremmin ja varmasti myöskin ympäristöllisesti ja muutoin niiden toiminta on kestävämmällä pohjalla ja tämä myöskin tuo varmasti lisää laatua myöskin työllisyyteen. Tämän sijoittajat ovat myöskin tunnustaneet se, että sosiaaliset ja ympäristölliset tiedot, jotka ovat yrityksen julkaisemia, ovat tärkeitä ja niiden laajuutta olisi vielä parannettava annettava siis lisää sosiaalista ympäristötietoa niin, että nämä investointipäätökset voidaan tietää, teho, tietää ja tehdä tehokkaammin. Mitä tulee sitten näihin konkreettisiin seikkoihin, jotka tässä keskustelussa tulee esille, niin varmasti keskeinen seikka on tämän ehdotuksen soveltamisala. Mielestäni on hyödyllistä selvittää, että hiukan sitä, kuinka me pääsee tähän loppupäätelmään, että on järkeä nostaa kynnystä. Tämä on keskeisin ero, työllisyyskynnys siis nämä muut kysymykset ovat enemmänkin teknisiä ja olemme niitä jo päivittäneet. Olemme siis tässä nyt halunneet keskittyä näihin sellaisiin olemassa oleviin mm, jo päivitettyihin tietoihin lainsäädännön puitteissa niin, että nämä raportoidut numerot viittaavat lainsäädäntöön, joka on kumottu tämän vuoden kesäkuussa. Niin, että ainoa elementti, joka on vielä tässä erona, on tämä työllisyysmuku. Se on nostettu 2500 työntekijään. Ja syy tähän on se, että olemme halunneet halunneet tehdä selväksi sen, että tässä vaiheessa on järkevää, että suurilta yrityksiltä vaaditaan näiden tietojen julkistamista. Ja olemme saaneet kritiikkiä siitä, että ehkä yritykset, jotka eivät ole näin suuria, jotka ovat keski suuria yrityksiä ja jotka ovat ikään kuin tuossa rajapinnassa ja jotka ovat melkein kynnyksessä kiinni tai eivät niin nämä yritykset aina 100-2500 työntekijän ovat tietyn parempaa kokoisia kuitenkin, mutta saattaa olla, että on vielä puutetta esimerkiksi tietotaidossa ja vaikkapa henkilöstössä tietyillä osa-alueilla. Meistä kuitenkin oli hyvä puuttua tähän asiaan, ottaen huomioon sen, että olisi tässä vaiheessa järkevää keskittyä suuriin yrityksiin ensisijaisesti Euroopassa ympärillisesti ja sosiaalisesti avoimien yritysten määrä vuodesta näiden 2000, yli 2500 yrityksen määrä on kuusi kertaa niin suuri kuin näiden muiden yritysten määrä. Ja tämä on todella merkittävä asia ja sen takia olisikin järkevää, että etenemme askel askeleelta ja takaamme siis tällä sen, että nämä suuret yritykset voivat onnistua tässä ja myöskin tällä tavalla Euroopan johtava asema avoimena toimijana ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä vahvistuu. Olemme ottaneet myöskin huomioon sen, että nämä tiedot, jotka julkistetaan, pitäisi myöskin liittää näihin alihankintaketjuihin. Voitaisiin myöskin sanoa, että vaaditaan merkittäviä sosiaalis- ja ympäristöluonteisia tietoja niiden julkistamista ja ä, tämä ei ole mikään suljettu lista, vaan päinvastoin avoillista. Näin ollen yrityksiltä pyydetään julkistamaan kaikki merkittävät materiaaliset tiedot, olipa kysymys sitten näistä aiheista, jotka on selkeästi ä, nimetty vaiko ei. Ä, ja uskomme, että useimmat, ainakin monet kysymykset, jotka liittyvät tähän alihankintaketjuun ja tähän toimitusketjuun, ovat sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät myöskin ihmisoikeusasioihin. Ja näemme, että tämä laajempi puitekehys ihmisoikeuksien osalta myöskin olisi järkevä tässä ehdotuksessa. Kiitos. Thank you, Mr. Abbott. And now... Paljon kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro takaisin valmistelija Beermanille. Voisitteko kommentoida näitä kommentteja antaa vastauksia esitettyihin kysymyksiin? Minä äh, siirryn puhumaan ranskaa soli, gallialaisen solidaarisuuden nimissä. Äh, herra Mysippä, aika harvoin olen saanut kritiikkiä näin sympaattisella tavalla – mukavalla ja määrätietoisella tavalla kuitenkin tarkalla tavalla, koska, koska tuossa olitte erittäin ymmärrettävä, ymmärtäväinen, mutta samanaikaisesti myöskin sitten torjuitte sen, mitä tällä tekstillä oikein haetaan. Ja uskon, että kysymys on tässä itse asiassa Euroopan tulevaisuudesta. Mitä odotamme, mitä toivomme? 2020 strategia pyrkii siihen, että Euroopasta tulisi äh, kestävän kehityksen soihtu, todella innovatiivinen, ihmisoikeudet huomioon ottava näiden luonnon rajoitukset, nämä luonnon rajoitukset huomioon ottava toimija ja että jotta tämä toisi meille eh, lisää kilpailukykyä, jos katsotaan oikein suuria yrityksiä, vaikkapa Unilever, joka on aloittanut tämän eh, hyvin radikaalin siirtymän kohti eh, todella kestävää toimintaa, niin tämä on hyvin mielenkiintoista nähdä, kuinka Unilever onnistuu tämän siirtymän kautta siirtymään kohti parempaa hengissä säilymistä, siis aivan kirjaimellisesti. Ja uskon, että tämä samantyyppinen, että samantyyppinen direktiivi, joka pakottaisi yritykset ymmärtämään, mitä riskejä ne ottavat ihmisoikeuksien suhteen tai vaikkapa sen suhteen, kuinka luonnon varoja mm, kunnioitetaan tai sosiaalikysymykset otetaan huomioon, niin jos pakotamme nämä yritykset ymmärtämään, mitä, he oikein, mitä ne tekevät, niin tuemme samanaikaisesti itse asiassa tätä siirtymäliikettä, jota todella koko maailma Euroopan mukaan lukien tarvitsee, erityisesti koska mantereemme on varmasti kaikkein kalleimmasta päästä, kun kysymys on tuotantokustannuksista. Ja jos haluamme jäädä henkiin ja selvitä Tarvitsemme innovaatiota ja myöskin varojen, voimavarojen, luonnonvarojen voimakasta älykästä käyttöä jos nyt etenemme hitaasti tällaisen direktiivin kautta, joka pakottaa yli 2500 yritykset antamaan näitä muita kuin taloudellisia tietoja julki, niin tämä on tietysti myöskin mahdollisuus. Ja tämä on ehkä itse asiassa kompromissi siitä huomaan, että komissio siellä hiukan ironisesti hymyilee, mutta ymmärrän kuitenkin tämän kompromissin, mutta minä ryhmäni, sosiaalidemokraattisen ryhmän poliittisena vastuuhenkilönä en haluaisi lähteä tähän meidän on osoitettava Euroopalle suuntaa. Ja tietysti te olette samaa mieltä minun kanssani tiedätte, että teidän maanne yritykset, jotka ovat yhtä älykkäitä ja lähtevät tähän siirtymään mukaan, ovat ne yritykset, jotka joilla on tulevaisuutta ja jotka muovaavat niin Puolan kuin Euroopankin tulevaisuutta. Mutta mikä on sitten politiikan rooli? Minun mielestäni politiikan rooli on helpottaa ja rajoittaa on siis äh, tehtävä valinta tämän direktiivin kautta tällä tavalla, että haluan olla kunnianhimoinen. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Berman, pour ces... Kiitos herra Berman näistä huomautuksista ja kiitos siitä, että haluatte sitoumuksellanne antaa panoksemme tähän kysymykseen. Uskon, että Tätä on tarkkaavaisesti tutkittava, erityisesti kun ajatellaan ihmisoikeusvaliokuntaana meillä olevaan roolia. Ja kiitokset vielä myöskin varjoesittelijöille ja kiitokset ähm, komissiolle osallistumisesta tähän keskusteluun. Herra Jip, haluatte käyttää vielä puheenvuoron? Hyvin lyhyesti mielellä. Myślę, że chyba nie do końca zostałem dobrze zrozumiany. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on sellainen vaikutelma, että minua ei ymmärretty oikein. En minä sanonut, että olin kaikkea kolmea ehdotusta vastaan, jotka herran Verman on tehnyt, mitä tulee tähän tuotantoketjuun ja alihankkijoihin, olin teidän kanssanne yhtä mieltä – mutta kysymys on siitä, mikä on se kynnysarvo, josta lähtien näitä kysymyksiä esitetään. Tämä tulee olemaan keskustelun kohteena. Sanon tämän siksi, että se perustuu omaan kokemukseeni. Ja ehkä tiedätte, että olen pyrkinyt osoittamaan, että halusimme tehdä yritysten sosiaalista vastuusta tietynlaisen filosofian yrityksissä. Me pyrkineet rohkaisemaan yrityksiä saamaan tietynlaisia sertifikaatteja, eikä sinänsä mitään vaatimusta sinänsä, koska usein jos esitetään vaatimuksen, ei saa aikaan niitä vaikutuksia, joita toivoo saavansa. Meidän pitää rohkaista yrityksiä, ei vain pakottaa niitä olemaan sosiaalisesti vastuullisia, niin niiden täytyy haluta olla sosiaalisesti vastuullisia toimijoita, heitä ei pidä pakottaa siihen. Lisäksi haluaisin sitä, miten määritellä yritysten välisiä suhteita tai yrityksen sisäisiä suhteita, ilon tai OECDn standardit, ehkä niitä pitäisi käyttää tässä mallina. Se voisi olla parempi väline eurooppalaisten yritysten vallan ja odotuksen kuvaamiseen – 500 vai 2500? Mistä tämä kysymys tuli? Minä henkilökohtaisesti olisin sen puolesta, että olisi jonkinlainen liikevaihtokynnys, eikä työntekijöiden määrään perustuva kynnys. Sillä sellaisessa maassa kuin minun oma maani on yrityksiä, joilla on 2500 työntekijää, mutta joiden liikevaihto on sellainen, että se ei heijasta sitä, että yrityksen palveluksessa on yli 2500 työntekijää. Ehkä tämä johtuu tietystä eroista tarkastelutavassa näkökannassa, kun te tulette maasta, joka on pitkälle kehittynyt teollisuusmaa, uskoakseni pohjoiset maat, pohjoismaat ovat nimenomaan johtajia siinä, mitä tulee sosiaalisesti vastuullisiin yrityksiin. Se on tietysti tietyllä tavalla malli meille kaikille Euroopassa – me kävimme keskustelun tästä kysymyksestä Puolassa ja paikalla olivat ystävämme Ruotsista ja Tanskasta, joten halusin vain sanoa tämän selkeyttääkseni asiaa ja painotaakseni sitä, että minä en suinkaan halunnut kommentissanne sitä, kommentissani sitä, että kaikki teidän esityksenne torjuttaisiin. kunhan saan tarjotukseni valmiiksi, näette, miten ajattelen sitä kysieltä. sieltä. okay, uh, thank you very much. Hyvä, paljon kiitoksia. Seuraavassa kokouksessa voimme jatkaa tätä keskustelua. Voisimme tavata valmistelijan ja varjoesittelijät, jotta voidaan keskustella näistä eri lähestymistavoista. Ja silloin jokaiselle tarjoutuisi mahdollisuus jättää tarkistuksia. 4. lokakuuta mennessä ne pitää jättää. Joten kollega Berman, eiköhän tämä riitä tältä osin. Eli näitä keskusteluja voidaan jatkaa tuonempana. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia. Okay, only one phrase because... No ihan lyhyesti. I think that in this spirit of... Uh niin uskon, että tällä kompromissikaudella pääsemme varmasti kompromissiin. Herra äh, tuossa äh, ymmärsi, että pidin näitä hänen ehdotuksiaan huonoina. Ehkä olen asunut liikaa Pariisissa ja siitä tämä käsityskykyni on hiukan vääristynyt. Hyvä. Paljon kiitoksia arvon kollegat. Näihin sanoihin päätämme keskustelun tästä aiheesta. Ja siirrymme viimeiseen esityslistan kohtaan. Seuraavaksi saamme EUH päivitetyn katsauksen ihmisoikeustilanteesta Krimin tatarien osalta. Mehän tiedämme sen, että Krimin tatareiden tilanteeseen täytyy todellakin kiinnittää huomiota, koska siellä on suuri osa suuri ryhmä. Vuonna 1944 tatarit pakko siirrettiin Neuvostoliiton eri alueille ja, ja lähinnä keski ja vuonna ja vuoden tuo, vasta 80-luvulla nämä ihmiset saavat palata alueilleen ja noin 250 000 krimin tataria on palannut ja asettautunut tälle alkuperäiselle alueelleen. On olemassa haasteita, jotka liittyvät maanomistukseen ja kulttuurillisiin kielellisiin oikeuksiin ja muihin – Me tiedämme, että tämäkin asia tulee olemaan esillä muiden asiakokonaisuuksien lisäksi, koska tämä on ehto sille, että uusi assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa voidaan allekirjoittaa. Ja tästäpä syystä on tärkeää myöskin huomioida vähemmistön oikeudet ja erityisesti tämän mainitun vähemmi- väestöryhmän asema. Syyskuun 14. järjestettiin seminaari Tatarien tilanteeseen liittyen. Siinä osallistui myöskin komissaari Fyyle. Ja ehkäpä nyt olisi paikallaan, että ulkosuhdehallinnon edustaja kertoo meille, millä tavalla unioni panostaa siihen, että Krimin tatarit voidaan uudelleen integroida yhteiskuntaan. Nyt olisi paikallaan kuulla, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä Euroopan unioni aikoo tehdä ihmisoikeustilanteen parantamiseksi Krimin tatarien osalta. Ja alkuun saanen antaa puheenvuoron ulkosuhdehallinnon edustajalle Shebel Dirkille. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin esitellä sinne. Minä olen Dirk Schiebel. Minä olen uusi itäisen kumppanuusmaiden yksikön johtaja. Parasin juuri Moldovasta, jossa olin neljä vuotta valtuuston johtajana. Sitä ennen olin Ukrainassa poliittisen osaston johtajana. Niin, Krimin tatarit ei ole mikään täysin tuntematon asia minulle. Mainitsitte puheenjohtaja, että Krimin tatarien kysymys liittyy hyvin tuskalliseen lukuun Euroopan historiassa ja Krimin historian ennen kaikkea nimittäin Stalinin hallituksen tekemään Krimin tatariväestön pakkosiirtoa, samoin kuin näiden muidenkin ryhmien, kuten armenialaisten, bulgarialaisten, jopa saksalaisten pakkosiirtoon. Suuri osa pakkosiirrettyistä oli kuitenkin Krimin tatareja. 1920-luvulta lähtien 266 000 Krimin tataria ja tuhansia muita ennen pakkokorkotettuja on palannut alueelle. Ja heitä tuki ja heitä rohkaisi tähän Ukrainan hallitus. Vuoden 2013 Euroopan naapuruuspolitiikan etenemiskertomuksessa totesimme, että siis krimitatarit ja muut vähemmistöt edelleenkin kohtaavat erilaista syrjintää kautta Ukrainan ja aika join myöskin ovat väkivallan kohteena. Mitä tulee Krimin tatareihin, erityisesti heidän edustuksensa paikallishallinnossa Krimin alueella on vähentynyt viime vuosina. Emmekä ole tyytyväisiä siihen, että on hyväksytty luonnoslaki, joka, että luonnoslaki, joka koskee väestöä, että sen hyväksymistä on lykätty. Toimenpiteet, eli Krimitatarien parlamentti, jota olet ole tunnustettu, se on, on vaatinut järjestäisen kansainvälinen foorumi, joka koskisi eh, Krimin Tatar ja muiden eh, kadotettujen vähemmistöjen eh, oikeuksien palauttamista, jota on tukenut TTYJin korkea vähemmistökomissaari, ei vielä ole toteutunut kysymykset, jotka liittyvät maanomistukseen, ovat asioita, jotka edelleen jännitteitä. EU seuraa hyvin läheisesti tilannetta, samoin kuin muiden vähemmistöjen asemaa. Me olemme säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin ja myöskin Krimin yhteisön edustajiin kaikissa kysymyksissä, jotka ovat huolta herättäviä. Komission ja sen Fyle on virkakautenaan erityisesti kiinnittänyt huomiota Krimin tilanteeseen ja on säännöllisesti tavannut Tatarien edustajia. Me olemme myös pyrkineet luomaan rakentavaa kumppanuutta kaikkien sidosryhmien kanssa mukaan luettuna Ukrainan viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja kansainväliset kumppanit, kuten ETYJin vähemmistökysymystä vastaava korkea komissio, kuten Euroopan neuvosto, UNDP ja UNHCR YK puitteissa, siis pakolaiskomissaari ja kehitysohjelma. Olemme myöskin luoneet yhteisiä yhteistyöohjelmia eh, kriminalueille, jossa on varattu miljoonia euroja pelkästään hankkeisiin EU-kriminalueilla. Nämä on pantu toimimaan UNDPn, on kehitysohjelman kautta toimeen, samoin myöskin me olemme missä toimijoille pyrkineet saamaan aikaan sen, että krimissä tulisi taloudellisesti kehistyvä alue, ja tätä tarttuisimme myöskin syrjinnän eh, ydinsyihin, jotka ovat osittain etnisiä. Haluaisin myöskin todeta, että katsomme, että Ukrainan hallitus sekä keskushallitus että paikallishallitukset ovat pyrkineet ottamaan, järjestämään apua palaaville väestöryhmille, eri, jotka ovat eri autona palaneet, luoneet infrastruktuuria ja antaneet maata ja pyrkineet myöskin toimiin, jolla voidaan edistää heidän osallistumistaan julkiseen elämään samanaikaisesti kun on hyvin erilaisia arvioita krimin tatarien tilanteesta paikan päällä. Siksi tarvitaan enemmän selkeyttä siitä, mitä ovat todelliset faktat tosiasioissa, jotka liittyvät paluun oikeudellisiin kysymyksiin, maakysymys, asumiskysymys, omaisuuskysymykset, poliittinen osallistuminen, sosiaalistaloudelliset näkökannat, jotka liittyvät paluuhun, kieli, kulttuuri, uskonto ja koulutuskysymykset. Tätä taustaa vasten komissio ei pelkästään haluaisi osallistua tähän, osallistua tähän konferenssiin, jonka mainitsin, vaan oli myöskin mukana järjestämässä konferenssia Sinferopolissa viime viikolla, kun äh, komission jäsen oli, Fylä oli käymässä paikalla. Sinferopolin kokous mahdollisti sen, että voidaan käynnistää osallistava vuoropuhelu ja voidaan määritellä avainkysymykset, jotka liittyvät siihen, mitä voidaan valmistella kansainvälistä konferenssia, jonka mainitsin alussa keväällä 2014. Miksi keväällä 2014? Koska keväällä 2014 tästä pakkosiirrosta on kulunut 70 vuotta, jolloin siis Krimin tatarit pakkosiirrettiin vuonna 1994. Tämä pyörä pöytä, joka liittyy tähän, oli osallistavaa. Siinä oli mukana korkeudustaja ja ulkoministeriä Kosara, myöskin Krimin automisen tasavallan edustajia, herra Kilev, myöskin, joka on entinen Ukrainan sisäministeri, ja myöskin ensimmäinen varakulttuuriministeri, joka vastaa kysymyksistä, jotka liittyvät kansallisiin vähemmistöihin, ja, ja paikalla myöskin Meslisin johto, siis Meslisin, joka on Krimin tatarien parlamentti, samoin kuin koko joukko muita korkeita eh, Krimin tatarien edustajia. Tässä pyrittiin kartoittamaan tilannetta ja käynnistämään todellista vuoropuhelua olemassa olevista haasteista ja tiestä eteenpäin. Uskomme, että tämä kokous oli todellakin hyvin menestyksekäs. Ilman komissiasen Fyleä tätä kokousta ei olisi pidetty. Hän oli erittäin tärkeä tämän järjestämisessä siinä, että hän taisi sidottua sekä kes- keskus- ja paikallishallinnon Ukrainassa osallistumaan tällaiseen pyöreän pöydän tilaisuuteen, niin tällaista oli myöskin EU, ETYJ, jonka korkea edustaja kuitenkaan ei saanut puhua kokouksessa. Loppupäätöksissään komission jäsen osoitti, että työtä on edelleen jäljellä koskee kaikkia osapuolia ja sidosryhmiä. Niitä päästään konkreettisiin sopimuksiin, että luodaan puitteet Euroopan tyyppiselle monimuotoisuudelle krimillä, jotta voidaan varmistaa avoin ja osallistava poliittinen prosessi hän puhui niistä kysymyksistä, joita meidän pitäisi seurata yhdessä ETYJin kanssa ja yhdessä Ukrainan viranomaisten kanssa. Että ensinnäkin tämä kansainvälinen foorumi, joka on tarkoitus järjestää eh, kun 70 vuosispäivä, joka koskee Krimin traagista pakkosiirtoa ja muita Krimin vähemmistöjen pakkosiirtoa, että tämä formitollakin järjestetään ja se, että luodaan oikeudelliset puitteet, joka koskee aiemmin pakkosiirrettyjä henkilöitä, esimerkiksi hyväksymällä laki, joka koskee oikeuksien palauttamista. Ja tästä itse asiassa ensimmäisen käsittely on ollut vuonna 2012 parlamentissa. Ja sitten Biskekin sopimuksen toimeenpano, joka mahdollistaa tämän paluuprosessin, ja niin että helpotetaan maahanmuuttoa aiemmin pakkosiirrettyjen henkilöiden osalta, ja se, että luodaan erityinen hallituksen virasto, jolla on tietotaitoa, ja joka nyt on hajautunut eri osastoiksi Ukrainan hallinnossa. Olisi tärkeää, että luotaisiin erityinen hallituksen virasto vain tätä tarkoitusta varten, ja tulee tietenkin ajamaan tämän viraston luomista. Tämä siis lopuksi sekä komission jäsen Fyle on, komission jäsen Fyle on että kiinnostunut tästä aiheesta ja pyrkii toimimaan aktiivinen siinä ja viemään sitä eteenpäin. Me olemme saaneet tehtäväksemme jatkaa asian seuraamista hyvin läheisesti sekä valtuuskunnan tasolla. Meillä on yksi kollega valtuuskunnassa, joka käsittelee pelkästään Krimin aluetta, joka on hyvin perehtynyt kysymyksiin. Hän osin osin hänen toimipaikkansa on Sinferopol ja myöskin tietysti muut ulkosuudenhallinnon kollegat seuraavat tätä asiaa. Благодаря много, господин Шибел, за вашата интересна презентация и за информацията, която... Kiitokset tästä hyvin kiinnostavasta esityksestä ja kiitos kaikista näistä tiedoista. Me ihmisoikeuksien alivaliokuntana olemme valtavan kiinnostuneita siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu – ja kysymyksistä, jotka liittyvät Krimin tatarien tilanteen ratkaisemiseen. Nyt annan puheenvuoron ihmisoikeusalavaliokunnan jäsenille. Avaan siis näin keskustelun ja Rova Vaidere EPPstä on tehnyt aloitteen tätä keskustelua varten. Olkaa hyvä. Mm, I just Paljon kiitoksia. Alkuun totesin, että olen hyvin iloinen siitä, että valiokuntamme kiinnittää huomiota tähän erittäin tärkeään kysymykseen. Tämän vuotisen konferenssin järjestäminen tämän pienen väestöryhmän hyväksi. sinä olen minä mukana näissä järjestelytehtävissä ja olen iloinen vuodessani kuulla, että komissaari on myöskin kiinnittynyt huomionsa tähän nimenomaiseen aiheeseen. Minä uskon, että tämä on häpeäksi koko Euroopalle, että tällainen ryhmä, etninen ryhmä on olemassa, jolla ei ole oikeastaan minkäänlaisia maanoikeus, maanomistusoikeuksia ja todella olen iloinen siitä, että vihdoinkin tästä keskustelemme. Eilen palasin Georgiasta, kävin siellä tutustumassa tilanteeseen ja kävin Gorissa ja Gorista, Gorissa yritetään paraikaa pystytään Stalinin muistomerkkiä Vishvili, Vashvili, parlamentin puhemies ja pa- pääministeri olivat läsnä ja yritin kertoa Euroopan unionin näkökulmasta ja niiden väestöryhmien näkökulmasta, mikä tämän kärsineen ryhmän tilanne on. Eli Krimin tatarien kysymys liittyy tähän ja minä olen iloinen, että tätä nyt lähdetään käsittelemään ja kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että Euroopan unioni osallistuu, vaan myöskin Ukrainan hallitus on mukana. Ja olen tutustunut tähän taustamuistioihin, tutustunut näihin karmaiseviin tosiasioihin. Saan myöskin esittää vielä yhden kysymyksen. Minä nimittäin kuulin, että 12 miljoonaa euroa olisi varattu unionin budjetista Krimin tatarien tilanteen parantamiseksi ja kysyisinkin, että minkälaisia konkreettisia toimia on tarkoitus rahoittaa tällä pienellä 12 miljoonan summalla. Toivottavasti kyse ei ole samanlaista tilanteesta kuin 90-luvulla Latvia sai tämmöistä näin näistä tukea Toivottavasti Krimin tatarien osalta tämä tukiprosessi toimii tehokkaammin ja kysyisinkin, että mitä käytännössä aiotaan tehdä, mitä ulkosuhdehallinto on mieltä asiasta, että miten meidän tulisi edetä, mitä meidän tulisi tehdä tatarien avustamiseksi ja heidän oikeuksien ja omistuksen palauttamiseksi. Naistina postavihte važni Сега искам да предоставя vastata kysymyksiin. Sosialistidemokraat. Kiitos. Seuraavaksi Rova Eskort. SAT-ryhmästä. They didn't say my name, so I was not sure whether I could speak. Niin, kiitos puheenvuorosta. Arvoisa puheenjohtaja, puhumme tässä assosiaatiosopimuksesta, eikä kysymys ole vain kaupasta, vaan myös siihen liittyy tällainen poliittinen ja ihmisoikeusulottuvuus, joka on hyvin tärkeä. Siksi haluaisinkin toivottaa tervetulleeksi komissaari Fyylen sitoumuksen ja asian osallistumisen. Tämä on tärkeää, koska tässä liittyy paljon suuria huolenaiheita täällä parlamentissa, myöskin Holevi, LTGV-yhteisön oikeudet ovat tärkeitä, samoin myöskin myös nämä Krimin Tatarit on otettava esille asusatekysymyksen yhteydessä. Palaan siihen, mitä tuossa alustuksessa sanottiin tuosta konferenssista. Kuinka mahdollista tällaista konferenssia on järjestää, koska olen kuullut Ukraina viranomaisten edustajia ja näiden puheiden perusteella ei ollut oikein selvää, että Ukrainan viranomaiset todella haluaisivat tällaisen konferenssin järjestää. Tämä on avainkysymys. Konferenssi pitäisi järjestää. Tällaista vastahankaisuutta on ollut kaiken kaikkiaan, että kansainvälisesti krimitatarien kysymykseen olisi kiinnostusta ja keskustelun sävy on ollut hyvin kielteinen kaiken kaikkiaan. Kysynkin, että kuinka toden näköiseltä ulkosuhdehallinnon mielestä näyttää, että tällainen konferenssi todella toteutuu ja mikä sitten tulee olemaan Euroopan unionin rooli, mitä konkreettisia toimia tulevaisuudessa voidaan nähdä, koska meidän pitäisi nyt jatkaa äh, asian esillä pitämistä eikä äh, jättää tätä, vaan ratkaisu pitäisi löytyä. Kiitos. Благодаря на госпожа Боскорт. Kiitos sitten Rova Boskort. Ja ennen kuin annan puheenvuoron herra Schubelille erityisesti ulkosuhdehallinnosta, haluaisin todeta, että piakkoin tapahtuu jotakin ratkaisevaa. Meidän pitäisi nimittäin päättää kuinka suhtaudumme tuohon liittymistä edeltävään sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen Vilnassa. Ja tämä päätös päättyy, liittyy ja riippuu suoraan tietysti siitä, kuinka näitä poliittisia, konkreettisia kriteereitä sovelletaan ja onko kysymys siis tällaista valikoivasta oikeudesta Ukrainassa. Tietysti Krimin tatarien kysymys on oltava osa, näistä, osa näitä poliittisia kriteereitä. Anna teille nyt puheenvuoron sitten myöskin, kun kollegat ovat ensin käyttäneet puheenvuoron. Kiitos. Я, очень рад, что вы так хорошо говорите на русском, но я думаю, что лучше, что я говорю на английском. Это по-бургарски, да, но я, понял все. ymmärrän bulgaria, vaikka puhunkin venäjää. Niin. niin, tämä kysymys, toinen kysymys, kun se ei ole pelkästään siitä, että on pelkästään on varmaa, että tämä konferenssi järjestetään. Komissio on saanut herra Kosaran kanssa pidetyn kokouksen aikana vakuutukset siitä, että keskushallitus, keskusviranomaiset tulevat tukemaan tämän konferenssin järjestämistä varmistamaan se järjestämisen, joka tämän 70-vuotispäivän johdosta. Se on joko maalista tai huhtikuussa ensi vuonna, ja komissio on sanonut, että hän pyrkii huolehtimaan siitä, että voi olla läsnä konferenssissa, kun se pidetään. Lähitulevaisuudessa on jälleen kokous keskus- ja paikallishallinnon ja Tatarien sekä ETYJin kesken – Tarkoituksena on keskustella tämän konferenssin yksityiskohdista, joka pidetään siis ensi vuoden maalis-huhtikuussa, joten todennäköisyys on korkea. Totta kai me seuraamme tätä läheisesti. Kuten sanoin, komission jäsen on erityisen sitoutunut tähän kysymykseen ja hän on tehnyt tämän siis selväksi Krimillä, mutta jo aiemmin keskustelussa, kun hän valmisteli matkaansa Krimille. Mitä tulee sitten rahoitukseen? Rahoit- varoitus on jaettu kolmelle eri hankkeelle. Yksi hanke 5 miljoonaa euroa 12 on ostettu matkailun eri kehittämiseen Krimillä, mikä varmastikin auttaa kaikkia, mukaan luottuna Krimin tatari, jotka osin asuvat suosituimmilla matkailualueilla, kuten Jaltalla, Krimin eteläosissa. 2 miljoonaa euroa osoitetaan liiketoiminnan yritys, hautomon luomiseen – jolla kehitetään yrityssektoria Krimillä, joka on vähemmän kehittynyt kuin muualla Ukrainassa, ne kaikkea Itä-Ukrainassa. Ja vain 5 miljoonaa ostetaan hankkeeseen, jonka Saksan jälleenrakennusluottolaitos on jota Lissabonin on toteuttamassa, ja tässä on oikeudellisia ongelmia, ja keskustelussa on luvannut, että tämä ongelma tullaan ratkaisemaan, niin että tämäkin hanke saadaan käyntiin. Kaksi muuta hanketta ovat täysin jo käynnistyneet, mutta on liian varhaista sanoa, mikä on täysin lopputulos, mutta toivon, kokemukset, jotka te mainitsitte, että ne eivät toistu. Meillä on yksi kollega, joka tekee tätä, joka siis huolehtii näiden hankkeiden paikan toimivannasta yhdessä krimiviranomaisten kanssa paikan päällä Sinferopolissa. Jos haluatte, voin antaa teille lisää yksityiskohtaista tietoa asiasta. Kiitos. Toivon, toivon, että jos kollegat eivät ole tyytyväisiä näihin vastauksiin kysymyksiinsä, niin jatkamme tilanteen seuraamista, mutta jos vain mahdollista, niin pyytäisin teitä toimittamaan nämä tiedot kirjallisesti mieluiten. Rovan Faider, hyvin lyhyesti mielellä. Yeah, I just wanted to add, uh, because... Lisäyksen omaisesti toteaisin, niin me kuulimme nyt, miten nämä 12 miljoonaa on tarkoitus käyttää. Hyvä tieto se, mutta en kuullut mitään erittäin tarpeellisista hankkeista. Krimin tatareilla oli kol, yli 300 koulua käytössä, joissa opetettiin tatarin kieltä. Nyt niitä on enää parikymmentä ja koulutusta on tarjolla vain tiettyyn ikään asti, joten meidän tulisi kiinnittää huomiota muuhunkin kuin matkailuun ja yrittäjyyteen, eli kohdentaa tukea juuri Tatarin väestölle kulttuurin vaalimiseksi olisi todellakin paikallaan ja ehdottaisin ulkosuhdehallinnolle sellaisenkin hankkeen aloittamiselle ja sen rahoittamiselle, eli todellakin Krimin tataarien tukemiseksi. Siinä olisi oma ehdotukseni. Kiitoksia. Hyvin lyhyesti Herra Schubel, pyytäisin teitä vastaamaan siis hyvin lyhyesti, mutta Rova Boskort haluaa vielä tehdä jonkun support what Mrs. Feidere said. Siihen, mitä Rova Feidere sanoi, tämä on erinomainen aihe näiden äh, varojen lisäksi keskusteltavaksi tuossa konferenssissa, joka todennäköisesti siis järjestettäneen. Ja korostan sitä, että kulttuuri on myös hyvin tärkeä kysymys poliittisten oikeuksien ohella. Thank you very much. Like to say... Kiitos. Haluaisin sanoa, että nämä 12 miljoonaa euroa hankkeet, jotka ovat käynnistyneet vuonna 2009, ovat ainutlaatuisia. Ne on ostettu pelkästään Krimille. Tällaista ei ole koskaan tehty ennen. On tietysti monia muita hankkeita, joita voidaan toteuttaa kautta Ukrainan eri ohjelmien kautta, jotka koskevat tietysti silloin myös krimiä ja kaikkia krimin asukkaita, mutta olen yhtä teidän kanssa, että olisi hyvä ajatus luoda hanke, joka erityisesti käsittelisi kysymyksiä ongelmia, joita krimitataarit kohtaavat. Ja me olemme tietysti myöskin yhteisvastuussa asiasta, mutta päävastuu tietysti komissiossa Defkossa, defko pääosastolla näistä kysymyksistä. Uh, Kiitos herra Schubel siitä, että sitoudutte toimittamaan meille tietoa erityisesti Kriimiin tataareista. Kysymys on hyvin haavoittuvasta Ukrainassa elävästä yhteisöstä. Näin päätämme keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Onko teillä vielä jotain lisättävää kohtaan muut esille tulevat asiat, jos näin ei ole? Tämä istunto päättyy. Kiitokset kaikille osallistujille. Seuraava kokous pidetään 14. päivä lokakuuta 2013 kello 15. Brysselissä. Kiitos. Hyvää ruokahalua kaikille.